Madam uh, Minister, Your Excellency Ambassador. Rouva ministeri, teidän korkea-arvoisuuteni, herra suurlähettiläskollegat, on iloni avata kokous ja toivottaa teidät tervetulleeksi, rouva ministeri, tänne. Ja kiitoksi, että tulitte tänne. Poliittisen tilanteen vuoksi maanne Pakistan on ääriaineksen vastaisen taistelun eturintamassa, ei ainoastaan raja-alueella, vaan myös sisä, sisäisesti. Hallitukseni on ponnistellut oikeusvaltion puolustamiseksi ja ulkoisten säästöjen jännitteiden voittamiseksi olette työskennelleet esimerkiksi Intian suhteiden normalisoinnin eteen. Tämä oli mahdollista, kun molemmat osapuolet päättivät, että että Kashmirin kiista ei hallitse keskinäisiä suhteita. Tiedämme, että yhteistyötä Natona ja yhteys Yhdysvaltojen voimien joukkojen kanssa on ollut kaikkea muuta kuin helppoa. Ja että mahdollisuudet, että ulkomaiset joukot lähtisivät Afganistanissa vuoden kuluttua, saattavat herättää kysymyksiä ja huolinaiheita. Rauha ministeri, teidän hallituksellanne vaikea tehtävä löytää tasapaino Pakistanin terrorismin ja äärionistin vastaisen taistelun yhtäältä ja toisaalta julkisen mielipiteen kanssa. Ensimmäisenä naisministerinä olette myöskin esimerkki siitä, että Pakistan on maa, jossa naiset ovat matkalla kohti samoja oikeuksia kuin miehet. Ministeri, minä annan teille puheenvuoron ja sen jälkeen meillä on mielipiteiden vaihtoa valiokunnan jäsenten kanssa. Kiitoksia, että tulitte tänne. Thank you, Madam Chair. And uh, let me at the very... Kiitos. ja Heti alussa sanoisin, että tämä on minulle ja maalleni tietysti suuri mahdollisuus olla täällä. Että voin kertoa haasteista, joita meillä on Pakistanissa ja mahdollisuuksista, joita meille tulee esiin, ei pelkästään Pakistanissa, vaan koko alueella – voin käsitellä niitä vähän yksityiskohtaisemmin kanssani ja kollegoiden kanssa. Ensinnäkin puheenjohtaja viittasitte tärkeään asiaan ja olen iloinen, että tällä alueella saamme tunnustusta. Viimeisen neljän vuoden aikana demokraattista hallintoa Pakistanissa niin mielestäni on ollut yksi selkeä painotus, josta olen iloinen, että se on pantu merkille. Se on se, että tunnustetaan, että rauhaa pitää etsiä sekä rajojen sisällä että ulkopuolella. Esimerkiksi jos tarkastelemme ulkopoliittisia pyrkimyksiä Pakistanista, niin meillä on ollut suuri pyrkimys saada yhteyttä lähimpiin naapureihimme. Ensinnäkin täytyy yrittää löytää rauha rajoilla, kaikilla rajoilla, oli kyse sitten Intian kanssa, joka sattuu olemaan maa, jonka kanssa meillä on 60 vuoden äh, vihamielisyyden konfliktin historia, kolme sotaa. Syyt siihen ovat tietysti hyvin tunnetus. Meillä on aluekiistoja, mukaan lukien Kashmirin alue. Mutta päätimme, että on tärkeää yrittää luoda Intian kanssa sellainen ilmapiiri, jossa emme käytä sotaa vaihtoehtona, vaan yritämme ratkaista kaikki ongelmat vuoropuhelun pöydässä. Ja tässä yhteydessä Pakistan päätti palata 40 vuotta takaisin politiikkaan. Intia sattuu olemaan ainut maa, jossa se oli positiivisella listalla, mutta nyt haluamme täyteen normalisointiin Intian kanssa. Ja nyt otamme sitten osaa toistamme tulevaisuuteen, niin että ihmiset Pakistanissa ja Intiassa molemmat ovat eh, ikään kuin sidoryhmiä asianomistajia yhteisessä tulevaisuudessa. Samaan aikaan kun katsomme länteen, Bangladesin kanssa on ollut hyvin vaikea, mutta erilainen historia kuin Intian kanssa. Siellä viimeisen kolme vuosikymmenen aikana on tullut kolme miljoonaa pakolaista, jotka ovat tulleet meidän maaperällemme. Olemme olleet vieraanvaraisia heitä kohtaan, olemme avanneet koulut, lukiot, kaupungit heille. Ja kuitenkin kolme vuosikymmenen ajan, ja varmaankin viime vuosikymmenen aikana, pyrkimys vakauteen on vaikuttanut Pakistaniin melkein koko ajan. Toinen läksyhistoriasta on se, että ei voi olla rauhaa ja vakautta Pakistanissa, jos ei ole sielläkin rauhaa ja vakautta. Siellä on pitkä yhteinen raja, ja sieltä tulee joka päivä valtavasti ihmisiä rajan läpi, joka päivä. 56 000 ihmistä ylittää rajan. Eli mitä tahansa Afganistanissa tapahtuu, sillä on suora vaikutus Pakistaniin. Ainoa rooli, joka Pakistanilla haluaa olla Afganistanissa on rauha, vaurauden ja vakauden mahdollista, ja meillä ei ole mitään pyrkimyksiä mennä sen pidemmälle. Ja siinä yhteydessä olemme pyrkineet saamaan yhteyttä, suhteet hyvä, hyvälle tolalle Afganistanin kanssa. Oli tärkeä viesti että Pakistan antaa viestin, että me haluamme saada kahden suverenin valtion väliset suhteet heidän kanssaan. Ulkoministeriö on matkustanut Afganistaniin sinne useammin kuin mihinkään muuhun maahan. Tänä perjantaina mm, minulla oli vieraana ulkoministeri sieltä ja päätimme aloittaa työn sen kanssa, mitä presidentti Karzai aloitti New Yorkissa – että lähtisimme keskusteluihin strategisesta kumppanuussopimuksesta Pakistanin ja Afganistanin kanssa. Se aiheuttaa sen, että kun transitio etenee Afganistanissa ja kun sillä on turvallisuustyhjiö ja sieltä tulee muitakin ongelmia, niin institutionaaliset yhteydet tiedusteluvoimien, diplomaattisten äh, ihmisten, ja muidenkin välillä, viranomaisten välillä, ovat hyvin tärkeät näiden kahden maan välillä. Että institutionaalisia yhteyksiä tarvitaan Pakistanin ja Afganistanin välillä. Jos haluaa nähdä, että mihin demokraattinen Pakistanin on menossa, niin ulkopolitiikka on hyvä paikka alkaa tarkastelu. No sitten mennään pidemmälle kuin ulkopolitiikka, koska puhuin, että haluamme saada yhteyksiä ja hyviä suhteita äm, naapurivaltioihin. No entäs sitten Pakistan? ulkopuolisille silmille näyttää olevan kaoottista, kun lukee uutisia, niin se voi näyttää kaoottista, se voi näyttää kaoottiselta teille. Instituutiot Pakistanin sisällä yrittävät löytää perustalaisen se oli kyse sitten parlamentista tai todella riippumattomasta oikeustoimesta, oli sitten kyse kansalaisyhteiskunnasta, tiedotusvälineet, muut valtion toimielimet. Kaikki hakevat perustuslaillista tasapainoa 73 perustuslaista. Haluan kiinnittää huomioon kahteen tai kolmeen pääsaavutukseen demokraattisessa hallinnossa viime neljän vuoden aikana. Tärkein saavutus on ollut se, että kun hallitus astui virkaan, presidentti Sardari sanoi ensin, että tämä sota, jota pidetään Pakistanista sellaisena sotana, jonka länsi on pakottanut sille, ei voi olla muiden sota, jos se liittyy meidän lapsimme, väestöön, sotilaisimme, aseisiimme. Eli omistajuus, joka, jonka tämä hallitus antoi taistelulle aseellisia joukkoja vastaan ja ääriaineksia vastaan, oli sellainen, jolla ei ollut ennen tapausta Pakistanin historiassa, eikä sitä ollut aiemmin. Ja tämä omistajuus, joka sitten parlamentin kautta mahdollisti sen, että Pakistan toteutti tärkeitä sotilaallisia operaatioita ja sen asian vuoksi, kun tämä hallitus tuli valtaan, vain 30 prosenttia Fatahista ja näistä hemoalueista oli hallituksen äh, valvonnassa. Nyt on 70 prosenttia. Tämä osoittaa, että mitä demokratian kautta voidaan saavuttaa jossa saadaan saavutettua se, mikä on parasta ihmisille. Jos voidaan luoda julkista tilaa, jossa voimme tehdä sen, mikä on oikein ihmisille ja valtiolle. Toiseksi. Monia vääryksiä täytyy korjata Pakistanissa, koska Pakistania hallittiin liittovaltiona, jossa oli provinsseja, joilla oli valta käyttää omia resursseja, jotka voivat käyttää niitä omien ihmistensä hyväksi ja voivat antaa panoksensa myös koko maan kehitykseen. No, eri hallitusten aikana tämä ikään kuin myrkyttyi. Ja eri sotilashallinnot muuttivat perustuslakia monta kertaa. Nyt sitten kun tämä hallitus tuli lopulta voimaan, niin parlamentissa ja monet teistä olette parlamentin jäseniä, niin tiedätte, että jos ei ole suurta enemmistöä parlamentissa, niin tietysti sitten on koalitiohallitus tarpeen. Ja, mutta se on vähemmän tehokas kuin yhden puolueen hallitus. Ja vieläkin enemmän, jos se ei ole suurta enemmistö edes koalitiona. Siitä huolimatta tämä hallitus pystyi tekemään kolme muutosta perustuslakiin, joissa tarvittiin kaikessa kahden kolmasosan enemmistöä. Ensimmäinen muutos toi 73 konsensuksen takaisin perustuslaista ja provinssissa saivat valtaansa takaisin. Toinen ja kolmas muutos liittyivät eh, Pakistanin vaalilautakuntaan ja miten se saa enemmän valtaa ja miten se olisi itsenäisempi. Tämä on varmistanut sen, että ne vääryydet, joita oli Pakistanissa, mitkä olivat provinssien väliset suhteet, liittovaltio ja provinssien välillä, nämä kaikki suhteet selvitettiin ja annettiin mahdollisuus, jossa vastuu ja resurssit menivät nyt, nyt samaan paikkaan. Eli nyt on provinssien vastuulla ylläpitää koulutusjärjestelmää, terveydenhoitojärjestelmää, ja se saivat myös paljon enemmän resursseja siihen kuin aiemmin, jotta he pystyivät sen tekemään. Myöskin kansallinen rahoituskomissio, siihen liittyy se, miten resurssit jaetaan provinssien välillä ja liittovaltioiden ja provinssien välillä. Ja sitä, se ei toiminut 20 pitkän vuoden ajan Pakistanissa, koska siihen ei kons- konsensusta. Me päätimme, että nyt oli aika, että federaatio antaa provinsseille enemmän kuin mitä edes piti. Eli liittovaltio antoi enemmän provinsseille ja kansanrahoituskomissio tai tämä mekanismi resurssien jakamiseen tuli jälleen voimaan. Ja vieläkin tärkeämpää, tiedämme, että tämä on huolenaihe ja me olemme iloisia, että Euroopan unioni pitää ihmisoikeuksia, sosiaalista suojelua, pitää niitä tärkeänä kysymyksenä, koska me pidämme teidän esimerkkinä yhteiskunnista, jotka Pakistan ja sen kaltaiset yhteiskunnat haluavat olla. Yhteiskunta, joissa heikossa asemassa olevia suojeltaan. Valitettavasti maassani niin ja minun maani maissa tarvitaan lainsäädäntöä, jotta voidaan suojella haavoittuvassa asemassa olevia Olen kovin ylpeä, että voin edustaa hallitusta, joka otti vastuuta ja halusi suojella haavoittuvassa asemassa olevia. Haluaisimme olla hyvinvointivaltio tai maa tai valtio. Pakistanilla ei kuitenkaan ole resursseja olla hyvinvointia tällä hetkellä. Päätimme että huolimatta siitä, että on kovin niukat resurssit, joita meillä oli käytössä, että valtion silti täytyy ottaa vastuuta siitä, että suojellaan kaikkein heikommassa asemassa olevia yhteiskunnassa. Aloitimme tällaisen tukiohjelman, joka on ohjelma, jossa mennään heikossa asemassa olevien kotitalouksien luo, annetaan heille terveysvakuutus ja muita etuja, työmahdollisuuksia ja muita etuja. Ja jotta voidaan saavuttaa enemmän tällä ohjelmalla, päätimme, että sen sijaan, että tämä summa menisi pelkästään perheen päälle, se menisi naispuoliselle perheen päälle. Eli se, minkä se aiheutti, se lisäsi naisten, stas, paransi naisten asemaa kotitaloudessa, koska hän on nyt sitten tulon lähde tässä kotitaloudessa. Ja olemme myöskin ylpeitä, että viimeisen neljän vuoden aikana olemme tehneet historiallista lainsäädäntöä naisten suojelussa. Kolme tärkeää lakia saatiin naisten suojelusta säädettyä. Ja lainsäädäntö kanssa tehdään vieläkin työtä perheväkivallan estämisessä, mutta meillä on laki, joka suojelee naisia työpaikoilla, myöskin happohyökkäyksiä vastaan. Ja ensimmäistä kertaa Pakistanin historiassa meillä on Pakistanisilla on nyt riippumaton ihmisoikeuskomissio ja se tekee myös työtä naisten aseman parantamiseksi. Nämä ovat kaikki tärkeitä askeleita, jotka on pystytty tuottamaan. joten toivon. Olisin kovin kiinnostunut kuulemaan ja ehkä pystyisin vastaamaan johonkin erityisiin huolenaiheisiin, mutta kaiken kaikkiaan Pakistan on maa, jossa on paljon haasteita, mutta olemme myös maa, jossa olemme hyvästi tietoisia siitä, että miten näitä haasteita voidaan hoitaa ja viimeisen neljän vuoden aikana ollaan otettu tärkeitä askeleita niin, että aloitteellisesti on voitu käsitellä monia näistä haasteista. Ministeri, thank you very much. Paljon kiitoksia ministeri tuosta esityksestä, joka antaa meille tietoa. Anna nyt kansanpuolueen ryhmän koordinaattorille herra Salafrankalle. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Onpa Ministeri toivottavasti käyttää kuulokkeita kuunnellakseen tulkkausta. Meillä on yksi aikaa. Eh, niin, rouva ministeri. Haluaisin kansapuolen ryhmän nimissä toivottaa teidät tervetulleeksi. Ja haluaisin kiittää siitä, että olet jakaa aikaanne meidän kanssamme. If you could mood, please. It's working. Sí, muchas gracias. gracias. Niin, kiitoksia. Kiitos, hyvä ministeri. Haluaisin siis Euroopan kansanpuolueryhmän nimissä kiittää teitä ennen kaikkea läsnäolostani täällä tänään iltapäivällä. Bryssel on kaupunki, joka on kärsinyt jonka säästä tänään huonosta, emmekä ole täällä hyvin läsnä täällä. Olemme pääryhmä ja haluaisin erityisesti kiittää teitä läsnäolostani tänään. Ensimmäinen kysymykseni liittyy hiukan yleiseen poliittiseen ilmapiiriin, joka vallitsee teidän maassanne. Te mainitsitte sitä, että on olemassa kistoja eri instituutioiden välillä, ja me tiedämme, että on kyllä ristiriitoja lainsäädännön toimenpanon osalta, ja haluaisin, että hiukan syvällisemmin käsittelisitte sitä, mikä on tilanne poliittisesti yleisesti ottaen ajatellen – tulevia seuraavia vaaleja, jotka pidetään teidän maassanne. Olen hyvin tietoinen, jos teidän oikein vaalit tullaan pitämään ensi vuonna. Ennen kaikkea meitä huolestuttaa, tiedätte, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt lokakuun täysistunnossa päätöslauselman, joka koski Malala, nuoren miehen tapauksesta, jota Taliban on uhannut ja ymmärsimme, että tämän hallituksen tuli ryhtyä toimenpiteisiin hänen turvallisuuden takaamiseksi ja vältetään se, että tämä uhkaus toteutuisi. Kiinnostaisi tietää, mihin toiminnan on ryhdytty ihmisoikeuksien alueella, naisten oikeuksien suojelmisen osalta, ja minä haluaisin tietää, miten tässä konkreettisessa tapauksessa ja yleisesti, mitä ovat ne toimenpiteet, joita teidän hallituksenne on tässä yhteydessä pohtinut. Ja sitten ottaisin antaa myöskin aikaa kollegoille puhua. Minä haluaisin tietää, ajatellaan Afganistanin tilannetta, että jos tilanne siellä muuttuu epävakaisella vaikutuksella välittömästi teidän niin ajatellen sitä, miten monta sitä kilometriä teillä yhteistä rajaa, ajatellen sitä, miten paljon ihmisiä kulkee päivittäin rajan ylitse puolelta toiselle. Miten te näette tilanteen ajatellen eh, nimenomaan, mitä tapahtuu sitten, kun kansainväliset joukot vedetään maasta pois seuraavana vuonna? eli vuoteen 2014 mennessä Afganistan ajatellen sitä, että tämä tilanne, mm, mitä tämä tilanne tulee muuttaa, miten näitä, uskotteko, että se tulee lisäämään epävakautta alueella. Ja lopuksi, miten te aiotte kohdata sen haasteen, jota, jota Alibanin, Talibanin uhka merkitsee, ja miten teidän maanne uskoo voimassa antaa menestyksekään vastauksen tähän uhkaan? Voimmeko sitä useamman kysymyksen vai haluatteko vastata kerralla? Okay, first of all, uh, let me acknowledge because... Ensiksi tunnustaisin. Ihan aluksi olisi pitänyt tunnustaa Euroopan parlamentin tuon demokraattiselle parlamentille – Äh, on tonninnettavissa, että Euroopan unioni on äh, tukenut Pakistania kaikissa tärkeissä asioissa. Ja, ja 2010 jälkeen nämä kauppapreferenssit olivat tärkeitä, koska Pakistan on ollut aina sitä mieltä, että jos voimme auttaa maata, joka taistelee terrorismia vastaan ja, ja on taistelun rintamalla, eturintamassa, niin sitä pitää tukea ja EU on vastannut tähän haasteeseen. Kysytte Pakistanin poliittisesta ilmastosta. 60 vuoden aikana parlamentin historiassa on ensimmäistä, en, en, ensi vuoden alussa parlamentti ensimmäisen kerran istunut täyden jakson. Se kertoo paljon Pakistanin poliittisesta ilmastosta. Poliittisia ryhmiä on aina. Niillä on eri tavoitteet, mutta kuten aluksi totesin, monet näistä eri poliittisista ryhmistä, jotka käyvät vaaleissa toisiaan vastaan, joiden agendat kilpailevat keskenään. Ne ovat kolme kertaa yhdessä hyväksyneet perustuslain muutoksia, jotka vaativat kahden kolmasosan enemmistön. Se osoittaa Pakistanissa kehittynyttä poliittista kypsyyttä. Silloin kun sotilaallisia toimia vaadittiin, se tapahtui kaikkien poliittisten ryhmien siunauksella – mikä osoittaa, että kun kansallinen etu on kyseessä, Pakistanin poliittiset puolet ovat tarpeeksi kypsiä vastaamaan kansakunnan haasteisiin ja tarpeisiin. Puhutaan lainsäädännöstä ja toimeenpanevasta vallasta ja parlamentti lakisäätävänä ja hallitus toimeenpanevana vallankäyttäjänä ovat toimineet hyvin yhdessä koska lainsäädäntö vaatii hallituksen puoltoa ja hyväksymistä parlamentissa. Joten parlamentti on toiminut aika hyvin. Voitte Balaan soilusta, mitä hän tarvitsee. Tällä hetkellä hän on lääkärihoidossa Isossa Britanniassa ja Pakistanin hallitus maksaa kustannukset. Kun terroristit uhkasivat häntä aikaisemmin, hallitus oli tarjonnut turva, turvaa, suojelua hänelle. Ainakin kolme kertaa ja hänen perheensä oli kieltäytynyt tästä. Tämä on meidän vastuumme ja otamme sen vakavasti. Haluatte tunnistaa myös sen, että koko Pakistan ää, yhtenäisenä puolusti Malalaa. Pakistanissa kaikilla lapsilla on oikeus koulutukseen. Jokaisella täytyy olla mahdollisuus tätä oikeutta käyttää. Hän edustaa Pakistanin visiota ja vastassa on vähemmistön, kovainisen vähemmistön ääni. Näette hyökkäyksen jälkeen, joka kohdistui Mallalle, on, että Pakistan kokonaisuudessaan puolusti vapautta ja kaikkien oikeuksia. Sitten puhuit Afganistanista ja mitä mieltä olemme sen tilanteesta. Vakiin, vakaan, tuleeko tilanteesta vakaampi vai ei? E- en anna vastausta tänään. Kysymys on siitä, mitä tapahtuu tämän hetken ja siirtymäkauden lopun aikana vuonna 2014. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kuukausia, muutamia kuukausia. Ja se, mitä tästä vuoteen 2014 tapahtuu, pystymmekö luomaan Pakistanissa sellaiset olot, että edistys on peruuttamatonta. Voimmeko luoda olot, joissa kaikki ne tahot, jotka ovat väkivaltaa käyttäneet, alkavat poliittisesti toimia rauhanomaisessa Pakistanissa. Se, mitä me teemme näille tärkeille asioille, ratkaisee Afganistanin tulevaisuuden. Minua lohdutti. Ja parasta, mitä kuulin moni kuukautta, oli kun Naton pääsihteeri sanoi, että olkaa varmoja, että, että me emme jätä Afganistanin turvallisuus tyhjötä. Ja naapuri varmasti hakee tällaista näinä aikoina. Group, Mr. Ja nyt SD-ryhmän koordinaattori Wisning. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Rouva ulkoministeri, sosiaalisen ryhmän puolesta haluan toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Olemme aina iloisia nähdessämme naisen tärkeässä poliittisessa tehtävässä. Tässä voimme oppia jotakin teiltä, jos katsotte tätä ulkoasian neuvostoa, jossa Euroopan ulkoasiaministerit tapaavat. Voisitte uskoa, että ulkoasiat ovat ala, joka on varattu lailla peräti miehille, joten onnittelut teille siis. Ehkä kysymys, joka ei ehkä ole niinkään yhteydessä ulkopolitiikkaan, mutta Miten talouskriisi vaikuttaa Pakistaniin ja mitä ovat suurimmat sosiaaliset haasteet, jotka liittyvät siihen? Selvästikin sosiaaliset ongelmat ovat vaikuttaneet, eivät kenties välittömästi, mutta vaikuttaneet jotenkin siihen, miten ääryhmät ovat pystyneet rekrytoimaan uusia ihmisiä riveihinsä. Joten siinä mielessä te olette saavuttaneet edistystä ääriliikkeiden torjumisessa ja olette pystyneet muuttamaan sen nyt sellaiseksi, että se ei ole taistelua, joka tulee ulkopuolelta, vaan taisteluksi, jota käydään Pakistanissa, jota Pakistanin kansa käy, koska se on jotakin, joka vaikuttaa Pakistanin yhteiskuntaan, eikä sitä voida hoitaa pelkästään sotilaallisilla ja turvallisuustoimilla. Mitä muuta te teette? Miten saatoitte saavuttaa sen? Ja miten paljon tämä liittyy koulutukseen, koska mitä koulutetumpaa väestö on, ennen kaikkea nuoriso, sitä vähemmän sitä kiinnostaa osallistuminen ääriliikkeiden toimintaan. Joten kysymykseni kuuluisi, mitä ovat nämä toimenpiteet? Miten sosiaalisten kysymysten ratkaiseminen, koulutuksen kehittäminen liittyy taisteluun ääriliikkeitä vastaan? Paljon kiitoksia, rouva ministeri. Uh, se, mitä sanotte, on täysin oikein. Pakistan keskus... No, you just... Uh, okay, so uh, these, these two things are intricately... Nämä kaksi asiaa liittyvät olennaisesti toisiinsa, ja jos tiedätte, niin Pakistanilla on yksi pyyntö ollut että maailman avusta, jos halutaan terrorismia torjua, ja se on, että tarjotaan taloudellisia mahdollisuuksia Afganistanille maana ja ihmisille siellä. Joten sen vuoksi vain mainitsin, että miten kiitollisia olemme tullietuihin liittyvistä tarjouksista ja myöskin rajavöiden jälleenrakennussuunnitelmat eh, niin, että mahdollisuuksia voidaan luoda siellä ihmisille, jotta ei voi tarjota liiketoimintaa käydä kauppaa, jotta on vaihtoehto asiallisiin joukkoihin liittymiselle. GSP Plus esimerkiksi. Sen merkitys on Pakistanille valtava. Nämä ovat asioita, joilla voidaan auttaa maata, joka on kärsinyt 70 miljardin kulut sodan vuoksi viimeisen kymmenen vuoden aikana vähemmän suoria ulkomaisia investointeja, myöskin tulee investointeja vähemmän Pakistanin sisältä, koska investointeihin tarvitaan turvallista ympäristöä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ympäristö ei ole ollut kovin turvallinen. Viimeisen muutaman vuoden aikana, kuukauden aikana erityisesti, on ollut taisteluita, joissa sotilaita on äh, tapettu. Kaikki nämä äh, välikohtaukset ovat lisääntyneet ja tämä ei ole edistävää taloudelle. Sitten sosiaaliset ongelmat ja koulutuksen mainitsitte. Mainitsin teille alun perin, että on ollut paljon, on annettu paljon resursseja. Provinsilijoiden vastuu on ollut aina koulutuksessa. Näissä perustuslaki perustuslakitarkistuksissa, joita olemme tehneet, niin siellä ei mainita koulutus pelkästään oikeudeksi kaikille lapsille, vaan että valtiolla on myös mahdollisuus antaa tätä koulutusta, niin että kaikki lapset saavat koulutusta ja se on pakko. Eli tässä on varmaan mutta hiljaista edistystä, mutta olemme erittäin kiitollisia EUlle, että se on ottanut huomioon tämän etuoikeuden markkinoille pääsyn pyynnön ja että GSP Plus toteutuisi Pakistanille. Siitä tulee valtavia taloudellisia mahdollisuuksia Pakistanin ihmisille ja se on paras vaihtoehto, joka voidaan Pakistanille antaa. Ja se on paras vaihtoehto niille ihmisille, jotka etteivät turvautuisi terrorismin ja joukkoihin. Kiitos, rouva ministeri. Kollegat, ehdotan, että nyt otan ECR-koordinaattorina Charles Tanakin ja sitten kolme kollegaa jatkavat puheenvuoron pyytäne. Sajat, Mon, Schultz Shock. You ask for the floor as well? Oh, I'm sorry. Second. Second. Okay, I'll see to it that you get the floor. But... Saatte varmasti puheenvuoroa. Mutta aloitamme herra Tsanakilla. Yeah, uh, Foreign Minister, very warm welcome on behalf... Kiitos. Lämmin tervetuloa toivotuksi myöskin ECR-ryhmän puolesta. Minun ryhmässäni on paljon brittikonservatiivi jäseniä ja me olemme erityisen kiinnostuneita. Ajattelen tällaisia perinteitä, jotka meillä on yhteydessä Pakistaniin siitä, mitä Pakistanissa tapahtuu. Olemme erityisesti seuranneet ihmisoikeuskysymyksiä, lähtien liikkeelle kristityn vähemmistön oikeuksista ja naisten äh, kunniamurhiin, samoin myöskin siihen, miten mahdollisesti vainotaan etnisiä ryhmiä, tämän palukit ja sindit, ja, jota on myöskin minun vaalipiirissäni. Haluaisin ottaa esille Am- Ahmadia muslimien ase- ah- Ahmadia muslimien aseman, jotka, joiden kanssa keskustellaan. Heitä on läsnä tänään iltapäivällä, illalla, päivällisellä, jonka isäntänä olen, jos on konferenssin huomenna. Voisitteko kertoa, miksi tämä rauhanomainen yhteisö, muslimiyhteisö edelleen on kielletty Pakistanissa – vaikka se muualla Kaakkois-Aasiassa voi vapaasti harjoittaa uskontoa mukaan luettaa Bangladesissa. Sitten politiikasta yleisemmin. Voisitteko mainita jotakin suhteistanne Intiaan, naapurimaahanne, viime viikon Mumbai, Pakistanissa syntyisen terroristin eh, kuolemantuomion toteutumpanon jälkeen – miten tätä koko asiaa sen takana, voimmeko nyt nähdä, että asiat tulevat paranemaan, suhteet tulevat paranemaan Delhin ja Islamabadin välillä. Ja sitten perinteisestihän teidän maallanne on ulkopolitiikka, jos, jossa puolustetaan, miten tämä ISAFin joukkojen vetäminen Afganistan tulee vaikuttamaan, ollaan huolissaan hiukan siitä, että Afganistan saattaa olla elementtejä ISIssä, jotka harjoittavat Khanin verkoston kanssa yhteistyötä ja pyrkivät talibanisoimaan uudestaan Afganistanin. Voisitteko kommentoida että mikä on teidän hallituksenne virallinen kanta Afganistanin ISAFin lähdettyä sieltä pois? Uh, Siinä tuli monta kysymystä nipussa. Otetaanko pari lisää? Sajat. Chairman, thank you very much. Foreign Minister, I... Kiitos ulkoministeri. On todellakin suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tänään iltapäivällä tänne Euroopan parlamenttiin. Minä olen Euroopan parlamentin Pakistanin ystävät ryhmän puheenjohtaja ja toivotan teidät tervetulleeksi tämän ryhmänkin puolesta. Saanko onnitella teitä täsmällisestä aikataulun noudattamista tänään täällä iltapäivällä, koska täällä parlamentissa usein aika, aika ei noudata niin täsmällisesti. Pari kommenttia ensin ennen kuin esitän kysymyksiä. Ensinnäkin ajatellen suosituimman valtion asemaan verrattuna Intiaan. Euroopan unioni on jonkin aikaa sitten ajanut sitä, että me olemme rohkaiseet sekä Pakistanin että Intiaa liikkumaan tähän suuntaan, ja olemme pitäneet tätä hyvin tärkeänä. Ainakin silloin, kun tämä asia saatettiin loppusuoralle, teidän ulkoministerin hoitaja asiaa muutama vuosi sitten, kun oli paikalla. Hän on hyvin tietoinen siitä, mikä tuki Pakistanilla oli Euroopan parlamentissa. Mitä sitten tulee Malanatin tapaukseen? Tämä on tapaus, joka todella on saanut aikaan liikettä maailmassa, ei pelkästään Pakistanissa. Se on erityisen, on erityisen kertovaa se, että siksi, että yhteiset arvot olivat ne, jotka johtivat siihen, että kaikki saattoivat tulla toimimaan saman asian puolesta, niin sen kokemuksen puolelta, joka tällä nuorella tytöllä oli eh, ennen ennen kaikkea jos nyt Arabiemiraatit ovat eh, huolehtineet sitä, että hänen saatettiin hoitoon yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Ja tätä korostuu tarpeeksi. Hän oli hyvin tervetullut yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Hän on toimimassa hyvin ja me tulemme antamaan hänelle ennenkin tietysti tukea tarvittaessa. Niin, sitten kysymys, joka liittyy tulevas, tuleviin vaaleihin, ulkoministeri. Me tiedätte, että Euroopan unioni on ollut vaalitarkkailutoimissa mukana aiemmin. Onko teillä mitään tietoa tässä vaiheessa siitä, mitä vaalitarkkailutoimia tulee toteutumaan Pakistanissa? Voimmeko me unena odottaa, että voimme toimia siltä perustalta, jolta olemme tottuneet toimimaan? Ja lopuksi vielä, ulkoministeri, ajatellen kokemuksia, joita monilla kansalaisillamme Euroopan, kautta Euroopan unionin on siitä, kun he ovat matkustaneet Pakistaniin. Yhä enemmän on sellaista tapahtuu sieppauksia, kidnappauksia, jopa tappamisia. On tapauksia kautta Euroopan unionin, ennen kaikkea Isosta Britanniasta, kolme henkilöä, jotka Britannian kansalaista, jotka ammuttiin. Ketään ei ole vielä saatu oikeuteen. Nyt asiasta Malik Mohamed Ekbal äh, siepattiin. Hän palasi Iso-Britanniaan, kuten useimmat palavat, kun heidät vapautetaan. Hän meni uudestaan Pakistaniin saattaakseen syypäät oikein eteen, niin hänet murhattiin, niin mä kuulleet hänestä mitään sen jälkeen. Ennen kaikkea haluaisin kiinnittää huomioon ne yhteen hyvin liikuttavan tapauksen, joka tällä hetkellä on esillä Isossa-Britanniassa. Kyse on nuoresta kuusivuotiaasta tytöstä Tia Anjim Wilkinson. Hän on asiansa käsitellään oikeudessa. Hänen isänsä on vankilassa, koska hän vei hänet neljä vuotta sitten Isosta Britanniasta ja kieltäytyy kertomasta, missä hän on. Hän on Pakistanissa ja me tarvitsemme Pakistanin viranomaisten tukea sen, sen varmistamiseksi, että hän on hyvässä kunnossa ja elossa, jotta hänet voidaan taas palauttaa asianmukaisesti, ottaa mm, myöskin palauttamaan Iso-Britannian, ja olisi tärkeää, että mukana että tässä olisi ulkoasian valtiosihteeri mukana. Haluaisin tietää, rouva ministeri, oletteko valmis tekemään kaikkenne antamaan tuen tämän Britannian kansalaisen vapauttamiseksi? Thank you, colleagues. However... Kiitos kollegat. Kuinka tärkeitä nuo asiat ovatkaan? Tapoitte liian pitkään. Minun täytyy pyytää teitä puhumaan paljon lyhyemmin. Kysyksimme. Vaikka olisitte vielä yhden. Lemon. Gracias. Kiitos. Mä ministeriä laittamaan kuulokkeet korvilleen, koska en puhu äidinkieltään. Kiitos rouva ministeri siitä, että olette täällä. Olemme kovin iloisia siitä, että olette täällä maanantai-iltapäivän alku ei koskaan ole hyvä hetki täällä, koska me, jotka tulemme kauempaa, me tulemme sitä hiukan myöhässä. Mutta kuitenkin Sala franka ja minä olemme kuitenkin täällä, tulemme mielellä tulee kuuntelemaan teitä tänne. Niin, vain yksi kysymys, aivan lyhyesti, Rova puheenjohtaja. Miten presidentti Obaman vaali tulee vaikuttamaan Yhdysvaltojen ja Pakistanin välisiin suhteisiin? Viime vuosina on tapahtunut muutoksia, ajatellen kaikkia ongelmia, joita on ollut suhteissa, jotka ovat olleet kovinkaan helpot. Mutta uskotteko, että tilanteet tulevat nyt paranemaan, ajatellen sitä, että Afganistanissa on Naton joukkoja muun muassa. Mitä te odotatte tältä uudelta vaalikaudelta, jonka Obama on saanut, ajatellen suhteita, joita Pakistanilla on Iso-Britannian kanssa, ja sitten myöskin ajatellen suhteita NATOon. Thank you. That's, uh, okay, so first of all, Monday afternoon are bad. Maanantai-iltapäivät ovat kaikille parlamentille huonoja, ei pelkästään täällä. Tiedän näin olevan omastakin parlamentistani. Viimeis vuosien aikana meillä on ollut vaikea suhde Yhdysvaltojen kanssa, ja suuri osa siitä johtui väärinkäsityksestä enemmän kuin mistään muusta, koska mitkä näyttivät olevan äh, eriytymisen lähteitä, niin ovat oikeastaan lähentymisen lähteitä, koska Pakistan on eräs tärkeimmistä sidosryhmistä tai tälle vakauden kehitykselle Eli ei voi olla epäilystä, että pankki tekee kaikkensa, mitä se voi alueen vakauden hyväksi. Ja jälleen terrorismin torjunnassa myös, koska se haittaa meidän talouttamme, ihmisiämme, maatamme enemmän kuin, kuin ketään muuta. Me olemme ensimmäisenä varmistamassa, että voimme tehdä kaikkemme, jotta voidaan torjua mitä tahansa ryhmää, joka käyttää minkäänlaista väkivaltaa painostamiseen tai valtansa osoittamiseen, mikä ryhmä tahansa missä vain. No seuraavaksi, mitkä olisivat odotuksemme Obamalle? Ensinnäkin meillä on se tunne, että viimeisen kuuden kuukauden aikana Yhdysvallat ja Pakistan ovat pystyneet rakentamaan uudelleen suhteita. Ne ovat melkein normaalilla tolalla. Se on inspiroiva ja tuottamista luovaa molemmille maille. Ja se näyttää, että kun haluamme todellakin tehdä yhteistyötä ja meillä on yhteinen tavoite, ja meillä on yhteinen tavoite siis alueella sekä Afganistanissa, Pakistanissa niin meidän pitää pystyä tekemään yhteistyötä. Ja odotuksemme on tietysti, että Afganistanissa ei olisi enää turvallisuustyhjiötä ja että transitio on vastuunalainen ja odotamme Natolta, että näin tapahtuu ja myöskin Yhdysvallalta. Kuitenkin NATO-suhteen rakentamisessa meillä on se tunne, että tällä hetkellä meillä on yhteinen tavoite Afganistanissa, mutta myöskin muuten. Pidämme nato suhteita erittäin tärkeinä ja tulevaisuudessakin teemme työtä niiden hyväksi. mfn statukseen siitä kysyttiin Pakistanissa. Pakistan osoittaa sen, että se haluaa päästä eteenpäin Intian kanssa vaiheeseen, jossa, joka ei ole kahden maan historian panttivanki, vaan siellä katsotaan eteenpäin ja tarkastellaan alueellisesta näkökulmasta kahdenvälisiä suhteita, koska tiedän Brysselistäkin käsin, että EU, siitä huolimatta, että täällä on paljon haasteita, niin se on erinomainen esimerkki siitä, että miten koko alue tekee työtä hyvin yhdessä ja toivomme, että meilläkin voisi olla näin jo, jonain päivänä. Eli kun pyrimme parantamaan suhteita Intiaan, siitä olemme ylpeitä ja olemme asettaneet hyviä esimerkkejä tässä ja toista se on vastavuoroista. Malalasta esititte, Saista esititte kommentin ja hän on yhdistänyt Pakistania paljon. Sitten mainitsitte tulevat vaalit ja tarkkailuoperaation. Se on vaalilautakunnan asia, että se antaa luvan, mutta voin varmistaa, vakuuttaa teille, että valmiset ovat tervetulleita EUsta. Sillä on pitkä traditio Pakistanissa. Sitten mainitsitte erityiskysymyksiä liittyvät tiettyihin ihmisiin. Anjemista kysyitte, että semmoisen henkilökohtaisen mielipiteen, että jos tapauksen yksityiskohdat, niitä tarkastellaan hyvin huolellisesti ja teemme voitamamme. Charles Tanok sitten eh, tietonne siitä, että muslimit olisivat mitenkään kielletyt. Se on täysin väärä tieto. Jottavasti tieto voidaan korjata pöytäkirjavarjanten sekä parlamentissa että tulevia keskusteluja varten. Muslimit itse asiassa ovat parlamentin jäseninä Paslam, eli eivät ollenkaan kiellettyjä Pakistanissa millään tavalla. Ihmisoikeuskysymyksiä mainittiin, kunniamurhat, etniset kysymykset. Minä ensimmäisenä myöntin, että Pakistan, kuten monet kehitysmaat, lännessä, pohjoisessa, etelässä, idässä. Siis sillä on todellakin paljon haasteita sosiaalisella puolella ihmisoikeuskysymyksessä missä tahansa, mutta olen ensimmäinen tunnustamaan sen, että viimeisen neljän vuoden aikana Pakistan on edistynyt valtavasti näiden haasteiden käsittelyssä. Ja alussa esittelin teille esimerkkiä lainsäädännöstä alalta, suojasta, jota naisille annetaan, heille, jotka ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti haavoittumassa asemassa. Nämä eivät muuntu yön yli nämä asiat. Toivomme, että yhteiskunta muuttuisi nopeasti. Muistuttamaan monien teistä yhteiskuntia, mutta täytyy tulla kärsivällisiä. Ja täytyy vain rohkaista toisiamme, jotta voimme parantaa pyrkimyksiämme. Sitten mainitsit viralliset syytökset Aisekanani verkosta vastaan. Viittaatte varmaan herra Malin lausuntoon, joka on melkein puolentoista vuotta vanha. Yhdysvallat on yrittänyt tehdä Pakistanin kanssa työtä, jotta voidaan. Ja kertoisin teille tästä lyhyesti Äskettäin Yhdysvaltojen kongressi päätti julistaa Haganin verkoston terroristijärjestöksi. Pakistan maana tekee Yhdysvaltain kanssa läheistä yhteistyötä monellakin alalla. Siitä kysyttiin meidän mielipidettämme, meidän mielipiteemme, jotka ilmaisimme Yhdysvalloille ja haluan myöskin teille kertoa, on se, että meillä emme halua antaa lausuntoa tästä verkostosta. He eivät ole Pakistanin kansalaisia. Jos Yhdysvallat uskoo, että se on instituutio, joka täytyy nimetä terroristijärjestöksi, niin tehköön niin. Ei ole mitään avointa tai minkälaista tukea ole meille heille, mutta on kuitenkin realiteetti, jota täytyy käsitellä. Ja selvästikin, olen sanonut toistuvasti ja haluaisin toistaa, että Pakistan uskoo hyvistä syistä, että kaikki yksiköt, jotka käyttävät väkivaltaa, eivät voi olla Pakistanin ystäviä. Ei salaa eikä avoimesti. Ja yritämme tehdä kovasti työtä ystävällisten maiden kanssa, jotta voimme varmistaa, että pystymme avustamaan toisiamme tästä. No sitten viimeisenä ensinnäkin kommentti naisista ja ulkoministereistä. EUn korkea edustaja Cathy Ashton on joku mielestäni, josta kaikki olemme ylpeitä, että hän on joukossamme. Ja hänen pitäisi tehdä teillekin ylpeiksi. Hän on todellakin erittäin hyvin tehokas ministeri. syyllisistä haasteista ja taloudellisista haasteista jo kerroinkin. Paljon kiitoksia ministeri. Neljä puheenvuoropyyntöä vielä. Annan teille puheenvuoron aina konkin jälkeen, mutta kello 10 vale neljä ja neljältä pitää äänestää. Joten minun täytyy pyytää teitä puhumaan lyhyesti, jotta ministerillä on tarpeeksi aikaa vastata. Markede Schack, Schultz, Atkins ja Possat lopuksi. sen, jos sitten minuutin kysymyksiä. Marikki, aloitat. Kiitos, rouva puheenjohtaja. It's a pleasure. On ilo vaihtaa mielipiteitä kanssanne täällä ulkoasian valikunnassa. Ensiksi kysyisin maan suhteista Iranin islamilaisen tasavallan kanssa. Ja miten te näette tämän äh, niiden haasteiden geopoliittisissa kehikoissa, jotka meidän mielestä Euroopan parlamentissa ovat vakavimpia? Toiseksi puheenvapaudesta ja tiedon saanti internetissä. Me elämme maailmassa, jossa on globaalit yhteydet. Ja Pakistanissa on kymmeniä miljoonia verkkosivuja, sensori, äh, sisällön seuranta, äh, vaan sisällä ja muiden maiden kesken. Mitä mieltä olette siitä? Onko YouTube on vielä, onko sen toiminta vielä estetty Pakistanissa uskokseni on. Voitteko kertoa miksi? Ja onko maanne tehnyt mitään ehdotuksia kansainväliseen televiestintäunionin kokoukselle, joka on lähipäivinä Dubaissa? Onko teillä jotain prioriteetteja internetin hallinnan suhteen? Esimerkillisen lyhyttä, herra Scholz. Voitteko seurata tätä hyvää esimerkkiä? Um, I also want to thank... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää ministeriä lyhyestä yhteenvedosta. En halua keskittyä kysymykseen, enkä ryhdy puhumaan yksityiskohdista, enkä tämän sen kummin tausta, mutta ensinnäkin haluaisin kysyä, mikä on teidän kantanne, teidän maanne kante, ajatellen sitä, että Palestiina juuri sai uuden aseman tarkkailijavaltiona, joka ei ole jäsen. Miten te katsotte, sitä aloitettu, jonka vanki muun on pyytänyt sitä, että pyytäisi tutkimaan joukkotuhaseiden tuhoamista lähi Ja tähän liittyen me tiedämme raporteista, että Pakistan harjoittaa läheistä yhteistyötä, että sen tehtaat harjoittavat läheistä yhteistyötä Saksan äh, aseyritysten kanssa, jotka Hekla Koch, joka tuottaa aseita, joita käytetään maailmanlaajuisesti eri konflikteissa käsiaseista. Ja on raportteja siitä, että aseet, joita tuotetaan lisenssillä, saksalaisen yrityksen lisenssillä Pakistanissa, tässä tehtäessä, jonka mainitsin, että niitä myydään konfliktialueille lähi -Itään. Tässä on yhteys ja olisi hyvä kuulla, mikä on teidän kantanne näistä asioista. Ja lopuksi mikä on teidän kantanne Kashmirin konfliktiin tällä hetkellä? Thank you very much, Sir Atkins. Atkins. Minä puhun aina lyhyesti, kuten tiedätte. Minä Khan on sanonut, että Pakistan on yksi maailman korruptoituneista maista. Onko tämä totta, mitä teette sille? Toisekseen, milloin Jumalan pilkkalainsäädäntö muutetaan niin, että ihmisiä ei murhaita, vaan sitä, että he puolustavat ei-muslimien oikeuksia – puhuessanne vapaassa ja demokraattisessa maassanne. Joo, Mr. Ja Posselt viimeksi lopuksi. Kiitos, puheenjohtaja. Rouva ministeri, meillä on kaksi klassista, lyhyttä ulkopoliittista kysymystä. Kollega Schaake puhui tästä geostrategisesta asemasta ja sen merkityksestä, joka Pakistanilla on. Minä haluaisin kysyä teidän suhteistanne Persianlahden maihin. Siellä asuu monia pakistanilaisia, on olemassa perinteisiä yhteyksiä alueelle ja tällä hetkellä kuitenkin myös paljon ongelmia ja ongelmallista kehitystä. Ja saman kysymyksen olisi myöskin esittää, että ajatellen Keski-Aasiaa, ennen kaikkea ajatellen Tadjikistania ja Kirgistania. Onko niin, että epävakaus, joka siellä on, vaikuttaa jotenkin myös Pakistanin sisällä? Siis kysymys on tärkeästä kahdesta lähialueesta. Rouva ministeri. Selvä. Kiinnostavia kysymyksiä. Ensiksi sanoisin, että Minusta nämä kysymykset ovat hyvä mahdollisuus selkeyttää mahdollisia väärinkäsityksiä ja puhua uusista trendeistä. Herra Ponsel, puhuitte geopoliittisista yhteyksistä lähidän maihin ja muutoksista. Meillä on voimakkaita strategisia kytköksiä moniin maihin, esimerkiksi Persilahden yhteistyöneuvostoon emme lähidässä muita maita, jotka käyvät siellä läpi. Me tuemme maiden itsenäisyyden alueellisen koskemattomuuden periaatteita. Ja jos jossain maassa on sisäisiä tekijöitä, jotka vaativat muutosta ja toteuttavat muutoksia, niin Pakistan tukee sitä näitä sen Egyptin ja Tunisien tapauksessa. Me toivomme, että meillä on paljon voimakkaammat suhteet kuin ei-demokraattisen Egyptin kanssa. Pakistan on demokraattinen maa, että se tukee voimakkaita kansallisia demokratioita kaikkialla. Varsinkin Kirgistanin ja Tajikistanin. Epävakaus kaikkialla maailmassa ylittää nopeasti rajat. Meillä on hyvät maat näiden maiden kanssa ja Keski-Aasian tasavalloista äh, tärkeimpiä Pakistanin kaltaiselle maille, kun toivottavasti Afganistan vakaan, vakiintuu, tasapainottuu. Afganistan voi olla meille reitti, jonka kautta me voimme viedä tuotteita me tehdä kauppaa näiden maissa. perjantaina puhuimme Afganistanin ja ja Pakistanin transitokauppasopimusta Tatsikasta, niin ymmärtäkö, mitä se merkitsee Afganistanille? Se tekee meistä vielä tärkeämpiä ää, äh, sidosryhmiä Afganistanin rauhalle ja vakaudelle. Ja kun Afganistanista tulee transitoreitti Aasian ytimessä, se luo taloudellisia mahdollisuuksia ja omaa dynamiikkaansa, joka on tärkeää. Joten vakaus Keski-Aasian tasavaltio, val, tasavalloissa on erittäin tärkeää, koska se luo mahdollisuuksia Pakistanille. Äh, herra Atkinson sanoi, että Imran Khan on kutsunut Pakistania yhdeksi maailman korruptoituneimmista maista. Ensinnäkin olemme tehneet paljon työtä olisimme parlamenttiin historiallista lainsäädäntöä, joka koskee tilivelvollisuutta ja lahjonnan valvontaa. Halusimme saada selväksi, että kolme puoli vuotta tämän hallituksen aikana ensimmäistä kertaa Pakistanin historiassa äh, parlamenttiin valvonta valiokunta. Sen puheenjohtajana oli opposition johtaja. Jos hallitus vastust, kannattaisi korruptiota, se ei tekisi opposition edustajista tämän valtion talouden valvontavaliokunnan johtajaa. Olemme tietoisia tästä haasteesta. Se on aito. Siksi teemme parhaamme ja luomme lakeja. Vaan sitten Jumalan pilkkalain sadennän. Haluaisin kertoa teille. Ja tämä, tältä kannalta tilanne on tärkeä. Ensinnäkin kertoisin teille, että Luvat eivät ehkä ole tarkoja, mutta karkeasti ottaen meillä on 253 jumalapilkkatapausta. tapausta Vain yhdeksän niistä on ollut ei-muslimia vastaan. Kaikki muut ovat olleet muslimia vastaan. Joten kun puhutte sitä, että tämä olisi keino äh, vainota ei-muslimeja, tämä pitää korjata, tämä käsitys. Toisekseen, te istutte kansainvälisessä pääkaupungissa. Ja minä Islamilaisessa istun. Ja joskus matkustan muihin pääkaupunkeihin. Me olemme uutisista Pakistanin ihmisoikeuskysymyksistä ja esitän teille kysymykseen. Kuka Pakistanissa kiinnittää maailman ja pakistanilaisten huomio tähän? Onko se Daily Telegraph tai New York Times tai Washington Post? Vai saavatko ne tietänsä vapaasta, vapaalta lehdistöltä Pakistanista? Vapaalta kansalaisyhteiskunnalta Pakistanissa? Me koemme kasvukipuja demokrat, aidosti demokratisoituessamme. Uskon, että parlament, Pakistan on tällä tiellä. Ja Jumalan pelkä lainsäädännöstä kerran. Rimsan Masidin tapaus. Tätä henkilöä vainosi muslimi. Tämä muslimi on vankilassa. Tämä henkilö on aika monelle sankari. Haluatte nähdä, miten maa kohtaa haasteet. Ja olen luottavainen, että Pakistan maan kansalaisyhteiskunnan kautta, median to- ja tuomioistuimen ja erityisesti parlamentin ja sen vilkkaan lainsäädäntötoiminnan kautta toimii ennakoivasti eteenpäin katsoen näiden haasteiden kanssa. Arvostamme teidän huolenaiheenne. On luonnollista olla huolestunut näistä asioista, mutta paljon ja riittävästi asioille tehdäänkin. Sitten kysymys on Palestiinan tarkkailijasemasta. Tuemme tätä vahvaa muotoilua, joka Palestiinan tapauksessa estettiin. Ja sitten tämä, no, että, lähinnä sitä on näitä lisäsotoja aseita – me emme ole tuossa konfliktissa mukana maana. Tämä ei kuulosta ollenkaan uskottavalta. Mutta voimme perehtyä yksityiskohtiin. Sen kysytte Kashmirin konfliktista. Kysymys on tärkeä. Koska että ennen kuin Jammu ja Kashmir ydinkysymys ratkaistaan. Nämä tämä ei-osapuoli kummassakin maassa, ne ihmiset, jotka ovat ihmiset 60 vuotta luoda äh, vihamielisyyttä maiden välille, heille ja aset käsiin tämä viha, sitä ei ristä aseista ennen kuin tämä kysymys ratkaistaan. Mutta miten me voimme edetä? Voiko vihamielisyyden käytöstä ratkaista? Se ei, Pakistanin ei usko näin. Voidaanko se ratkaista pakis, aseellisesti Pakistan? Niin vastaus on ei. Pakistan uskoo, että vuoropuhelun kautta se kykenemme ratkaisemaan. Ja sitten sitä varten Kashmirin kansan täytyy voida osallistua tähän dialogiin ja sen edustajien. Ja teemme investoimme paljon tällaisen napirin luomiseksi Intiassa. Ja sitten voimme ratkaista vähän muita hankalia kysymyksiä. Kuten Sargarin ongelma, josta olemme keskustelleet paljon. Sitten Iran suhteet. Tämä on poliittinen haaste ja mitä me Pakistan tässä on. Kommenttien alussa totesin, miten hallitus ylpeästi keskittyy ulkopolitiikassaan alueeseen ja parantaa suhteita kaikkiin naapureihin. Meidän täytyy parantaa Intian kanssa suhteita, mutta samaten Iranin kanssa. Koska Iranilla on pitkä raja Pakistanin kanssa. Olemme siis johdonmukaisesti pyrkineet parantamaan suhteita ja kytköksiä. Meistä tämän tämä alueella. Ainoa keino vakautta ja rauhaa lisätä on, ja mitä muihin Iranin liittyviin kysymyksiin tulee, kaikilla mailla on oikeus rauhanomaiseen ydinenergiaan. Olemme aina rohkaisseet Irania noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan. Sitten puhutte puhevapaudessa sensuurista. Jos olette Pakistaniin ja koette meidän Laitaminen lehdistöä näyttää, että se on maailman vapaimpia. Ja mä suhtaudun sen kevyesti, mitä tulee YouTubeen. Se oli reaktio voimakkaisiin turvallisuusongelmiin, joita Pakistanissa oli tähän liittyen. Ja kuten monissa maissa me pyysimme YouTubea poistamaan yhden, yhdet sivut pystyvätkö ne siihen. Ja sen reaktiona siihen me estämme sen toiminnan. Ja kun he suostuvat ää, sulkemaan sivustoja, jotka olivat turhia ongelmia, niin me suhtaudumme asiaan toisin. Rauha ministeri, paljon kiitoksia valmiuksistanne vaihtaa mielipiteitä kollegojen kanssa, parlamentin kollegojen kanssa. Tämä on ollut oikein kiinnostavaa. Pyydän kovasti anteeksi säätä. Toivottavasti se paranee. Mutta paljon paljon kiitoksia, että, tulitte tänne. Thank you. So colleagues, good afternoon. Kollegat, hyvää iltapäivää. Aloitetaan äänestykset, koska meillä on aika kunnianhimoinen esityslista iltapäivälle. Haluaisin muistuttaa teitä, että äänestyksen jälkeen on Egyptikeskustelu. Ja herra de Leon on EUn erityisedustaja Välimeren eteläalueelle. Hän on mukana. Nyt täytyy aloittaa äänestykset. Valitettavasti täytyy äänestää ensimmäisestä osasta kaksi kertaa. Oikeudesta syistä, älkää kysykö yksityiskohdista, mutta näin oli oikeudellisen yksikön neuvonta. Ensimmäinen kohta on yritysten yhteiskuntavastuu, jossa pyritään mukaan ottavaan taloudelliseen elpimiseen, avoimuuteen, ja vastuunalaiseen liiketoimintakoodistoon ja tilivelvollisuuteen. Tarkistus yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi Puolesta vastaan tyhjää. Ei siis tarkistukseen, tarkistus yhteen kuuluu suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Tarkoitus kolme puolesta. Vastaan. Rejected. Oral amendment 2 in... Suullinen tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus neljä. Raukeaa. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 8 in favor. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan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 hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy varmaan tarkistaa. Tarkistus 43. Koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. On hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan Tämä täytyy tarkistaa jälleen. 46, koneellinen tarkistus. One more colleague, so please close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Sorry. My fault. It's rejected to it 27 uh, minus and... 27 ei ääntä, 19 ääntä. Hylätty. Sitten koneellinen äänestys lausuntoluonnoksesta. Vielä yksi kollega äänestämättä. Hän ei äänestä. Äänestys päättyy. hyväksytty 41 ja 1 vastaan. Please, Madame Dati. Oui, monsieur... Rouva Dati, olkaa hyvä. Saifi. Saifi. Just quand j'ai... Saifi, sorry. Euh, j'ai voté... J'ai voté... No, Saifi. Niin, anteeksi, siis sanoisin puheenjohtaja, niin, niin todellakin. Minä äänestin sen puolesta, mutta se tuli näkyviin, kun olisin nyt tyhjää. Täällä on ongelma nyt koneessa. Tämä on laitettu merkille. Sitten täytyy äänestää uudestaan tästä lausunnosta. Tarkistus 1. Herra Mauro. Presidente, visto che dobbiamo rivotare. Kiitos. Meidän pitää äänestää ja jos kaikille sopii, että ylläpidämme samaa äänestyslistaa, että kaikki ovat siitä yhtä mieltä, että voimme äänestää koko listasta uudestaan yhtenä kokonaisuutena. Pitääkö tämä tapahtua taas kohta kohdalta? Jos kaikilla poliittisilla ryhmillä on sama äänestyslista, kuten aiempi, jos niille sopii, että tästä ei äänestetä, niin kyllä varmasti, mutta onko joku poliittinen ryhmä vastaan? Green. Olkaa hyvä, vihreät. Point that, um, uh... Yksi kohta vain. Tarkistus 40 oli suullinen tarkistus 5. Ensimmäisellä kerralla ei äänestetty siitä, joten ajattelin mainita sen nyt toisella kerralla, koska huomasin sen vasta sen jälkeen, kun loppuäänestys oli suoritettu. Then there's, but there's oral amendment. Niin tämä suurin tarkistus ei siinä raukea, koska se raukeaa vain, jos 39 tarkistus hyväksytään, tai ehkäpä sihteeristö tietää paremmin. If it falls if the compromise then is adopted. This oral amendment 5 falls if the compromise... tarkistus 5 raukeaa, jos kompromissi 10 hyväksytään. Tämä on sihteeristön neuvo. Jos hyväksytään ja jos kompromissi 10 myöskin hyväksytään, sitten se lisätään tekstiin, tarkistuksen 40, lisäyksenä kompromissiin 10. Means uh, we have made... Se tarkoittaa, että olemme tehneet virheen, kun olemme äänestäneet suullisesta tarkistuksesta viisi. Tämänkö meille halusitte kertoa? Ja ehkä olette jopa oikeassa. On se mahdollista, mutta teksti on vähän monimutkainen. Se on todellakin monimutkainen. Kollegat, ehdotan, jos sopii, että äänestämme pelkästään suullisesta tarkistuksesta viisi ensin ja sitten noudatamme ryhmien toivetta ja emme äänestä toista kertaa vaan on samat äh, äänestystulokset kuin ensimmäisellä kerralla. Suullinen tarkistus 5. Uh, I give first the floor. Anna kuitenkin puheenvuoron ensin esittelijälle, herra Vastustan tätä tarkistusta. Ottaa huomioon se, että Siis tämä tuli vasta perjantaina iltapäivällä, eli emme pystyneet ottamaan sitä kompromississa huomioon ihan muodollisista syistä, eli olen tätä tarkistusta vastaan 40. Ja myöskin tätä täydennystä, joka on, jonka on esittänyt tarkistuksen tekijä. So in case you are against the oral amendments... Jos olette suullistusta tarkistusta vastaan, niin tästä suullisesta tarkistusta ei voida äänestää valiokunnassa. Ja menettelemme tai etenemme seuraavaan asiakohtaan. Ei voida tästä äänestää, sorry. Uh, as, as agreed uh, just before with you, with all the political groups. Ja kuten äsken sovittiin kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, ei määrästä toista kertaa, vaan tulokset ovat samat kuin ensimmäisellä kerralla. Ja voimme jatkaa seuraavaan asiaan. Herra Mauro, esitys neuvoston ja komission lausumista yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta EUn ja Irakin välillä. Kollegat, aloitetaan. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Tämä varataan täytyy tarkistaa koneellisesti. 64.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 tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jälleen kaksi samanlaista 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta ei. 101 Herkatsin puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 101. Äänestys päättyy. Se on hylätty kahden äänen erolla. Satakaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 112 ja 113 samanlaiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115, siihen kuuluu suullinen tarkistus 1. Karolva Koppa. Thank you. Uh... Kiitos. Haluaisin ehdottaa suullista tarkastusta seuraavanlaista. Äh, tunnustaa viranomaisten jatkavat toimet pyr- jälkeen, jos pyritään näitä ongelmia jatkuvasti ratkaisemaan. Ja, ja pyritään artikloiden 104 ja 5 B mukaisesti, EU ja Irakin sopimusten mukaisesti, että tehdään kaikki mahdollinen, jotta äh, kampurien aso, kampurean asukkaat voitaisiin yksilöpohjalta äh, asuttaa, jotta tämä ongelma Irakin alueella voitaisiin ratkaista. Mr. Mauro. Kiitos, herra Mauro. Siis, purtroppo devo Niin. Minä haluaisin sanoa, että olen tässä tarkistusta vastaan, koska tarkistuksessa, joka on olemassa, siinä on jo mahdollisuus tasapainoiseen ratkaisuun ajatellen Ashrafin eh, leiriä ja pyytäisin, että tätä kappaletta käsiteltäisiin vastuuntuntoisesti, koska muuten tulee huomattavia vaikeuksia äänestyksessä. So you are against uh, this uh, oral... Eli olette tätä suunnista tarkistusta vastaan. presentato Kyllä. Olen sosialistien tarkistusta vastaan. Madame Koppa. Rouva Koppa. Presented by the EPP. Me olemme sitten EPPn sollista tarkistusta vastaan. So then we are uh, not uh, going to vote. Eli emme äänestä mistään suullisesta tarkistuksesta ja äänestämme tarkistuksesta 115 ilman suullista tarkistusta. Puolesta vastaan tyhjää on hyväksytty 115 alkuperäisenä ilman suullista tarkistusta. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119, tarkistetaan koneellisesti 119. Äänestys päättyy hyväksytty kahden äänen enemmistöllä, anteeksi erolla, 120 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä myös. 120 koneellinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhden äänen erolla hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 6 se kappale A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33. Siihen kuuluu suurinen tarkistus 2. Herra Rakatsin, olkaa hyvä. I want... Kiitos. Puheenjohtaja, halusin tehdä kompromissitarkistuksen siinä määrin erillinen toimista Erbilissä voisi lisätä eu delegaation toimivuutta Bagdadissa. Kuten tiedätte, Monet maat eivät ole Bagdadissa. Niillä on tilapäiset ää, toimistot Erbilis, Irbilissä. Siinä on helpompi mennä. Bisnesyhteys mennä Irbiliin tekemään bisnestä eurooppalaisten kanssa. Siksi uskon, että Irbilin toimisto olisi näkyvä ja tukisi toimintaa Irbilissä. Okay, somebody against this uh, oral amendment? Onko joku tätä suullista tarkistusta vastaan? Eli äänestämme tarkistuksesta 33 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selkeä tulos. Koneellinen äänestys. Tarkistus 33, johon liittyy suullinen tarkistus Rekatsinilta. Koneellinen äänestys päättyy hylätty 28 vastaan 17 puolesta. Sitten tarkoitus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 41. Jos ei ole ketään vastaan, 41, 50, niin äänestetään ryhmänä from 41 to 50... 41-50 paitsi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 43 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta jos haluatte, niin koneellinen tarkistus. Eli hyväksytty myös. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisikymmentä täytyy äänestää, koska tarkistusta 30 ei hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää on hylätty. Ja 55 myös puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt menemme euratonsa viitteisiin. Yhdestä neljään toista. Voimme äänestää yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaikki nämä johdantonsa viitteet. Sitten äänestämme koneellisesti päätöslauselmaesityksestä. esityksestä. Okei, okay, please close the vote. Joten äänestys päättyy. Hyväksytty 49 puolesta ja vain kaksi tyhjää. Onnittelut, herra Mauro. Mauro, next yes. you. Yeah, you have to say... You have... Mauro, I didn't give it to you.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 kaupan valiokuntaan tuntun lausunnon, jonka mukaan että pitäisi suosituks, pitäisi antaa suositus mielestämme lopullisesti tästä, nyt äänestää puolesta ja vastaan äh, sähköisesti, koneäänestyksellä siis. Ah, no, again we need to... No niin, Toistan tämä, siis se oli tekninen ongelma. Three more colleagues. Vielä kolme kollegaa. Two more. Kaksi, yksi. No niin, näin äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 ääntä puolesta, kaksi tyhjää. Kiitos. Seuraava kohta on maahanmuuttajien integraatio, se vaikutukset työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus. Esittelinä on Christian Dan Preda aloitetaan välittömästi suurisella tarkistuksella yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Y- y- kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hyväksytty. Nyt koneäänestys on luonnoksesta, taloudellisesta luonnoksesta muutettuna. Okay. No, no, no. This one, the three men. Remember? Mm. So please close the vote. It's adopted. Äänestys päättyy. Hyväksytty 46 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjää. Herra Preda. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme äänestäneet tarkistus kahden toisesta osasta, vaikka sitä ei pitänyt äänestää, koska suullinen tarkistus yksi hyväksyttiin. Suullinen tarkistus kaksi oli kohta kohdalta ja toisesta osasta ei olisi pitänyt äänestää, koska suullinen tarkistus yksi hyväksyttiin, joten... Yeah, you're right. You're right olitte oikeassa, mutta se hylättiin myös äänestyksemme toinen osa. So, so that means, uh, uh it's... Siis merkitsee, että se kaa, se hylät, siis se raukeaa. Tämä huomioitiin. So that was uh, the last uh, dossier for... Tämä oli viimeinen asia äänestyksissä tänään iltapäivällä. Ja nyt me siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on ajankohtaiskeskustelu Egyptin tilanteesta, mutta meillä on muutaman minuutin tauko ennen sitä. Colleagues, I, I just learned that uh, Mr. Kollegat sain juuri tietää, että herra Leon tulee kello 17, joten meillä on noin 20 minuutin tauko tässä nyt sitten. Olkaapa sitten paikalla kello 17. We try to get Mr. Leon as soon as... Yritämme saada herra Leonin paikalle mahdollisimman pikaisesti.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 So colleagues, we can uh, start. Mr. Leon uh, with us. Uh, and... Voimme aloittaa, herra Leonon on nyt täällä meidän kanssamme ja seuraava aihe on siis Egyptin tilanne. Haluaisin ensin toivottaa herra Leonin tervetulleeksi, joka on EUn erityisedustaja Välimeren eteläisellä alueella. On nyt suurta huolestuneisuutta, joka liittyy 22. marraskuuta perustuslakia koskevaa julkilausumaa, jonka Mursi esitti, että tämä on demokraattisen valvonnan periaatteita vastaan ja myöskin johtanut siihen, että presidentti Mursi sai rajattoman vallan ja antoi koskemattomuuden kaikille päätöksille, joita presidentti tekee. Tämä on hyvin huolestuttavaa kehitystä. Tällainen perustuslakia koskeva julkilausuma, joka vahvisti siis sen, että että suura neuvosto otti asian kantaa eh, juuri ennen kuin eh, korkein hallinto teki ratkaisun siitä, mikä on parlamentin ylemmän huoneen oikeuden tilanne ja tämä myöskin demokraattisen kehityksen osalta tässä ongelmassa, koska kaikkien voimien tulisi keskustella tasavertaisesti uudesta peruslakiluonnoksesta ennen kansanäänestystä, joka on tarkoitus pitää 15. joulukuuta. Ja myöskin ne parlamenttivaaleja, jotka pidetään vuonna 2013. Ja tämä hyväksyttiin vain viikko ennen kuin EUn e, Egypti-työryhmä, jossa olet mukana EUn edustajat, korostivat sitä toistuvasti, miten tärkeää on saada aikaan demokratia uudistuksia Egyptissä ja miten tulee keskittyä ihmisoikeuksiin. EU on pitkään antanut taloudellista tukea Egyptille ja antanut tukea Egyptille sen pyrkimyksessä toipua Mubarakin hallinnon seurauksista. Keskustelussa tänään me haluaisimme keskustella siitä, mitä poliittista ja taloudellista toimintaa EU tällä hetkellä voi harjoittaa Egyptissä, jotta kunnioitetaan demokraattisen valvonnan periaatteita, soveltaa oikeusvaltion periaatteita ja edistää vuoropuhelua opposition ja hallit, valtion instituutioiden välillä. Tämä on tärkeää. Ajattelen uusia perusteita, jotka on Euroopan naapuruuspolitiikalla. Mikä on se vaikutus, joka periaatteella enemmän, enemmän, more for more periaatteella voi olla, miten pystytään tukemaan elpymistä. Kun ajatellaan läheistä kumppanuutta Egyptin kanssa, meidän tulisi olla selkeitä siitä, mikä on se perusta, jolle tämän kumppanuuden tulisi perustua ihmisoikeuksien kunnioittaminen, perusoikeuksien kunnioittaminen, todelliset demokraattiset instituutiot, suvaitsevainen yhteiskunta ja oikeusvaltio. Herra Leon, haluaisinkin nyt antaa teille puheenvuoron, jotta voitte esitellä havaintonne ja ajatuksenne, ja sitten meillä on mahdollisuus vuoropuhelun ja eh, kollegoiden puheenvuoroihin. Thank you. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. On ilo palata parlamenttiin. Tänään keskustelemme Egyptistä. Se on huolenaihe ja prioriteetti kaikille alueilla. Erityisesti viimeisen kahden viikon aikana me olemme nähneet poliittisen kuilun levenevän – tämä ja kolmen tekijän välillä. Presidentti yhtäältä ja muslimiveljeskunta, vapaus- ja oikeuspuolue yhtäältä. Jotkut liberaalit oppositiopuolueet tukevat sitä. Sitten oikeuslaitos toisaalta ja kolmanneksi suurin osa oppositiopuolueista ja liberaaleista poliittisista voimista – Tämä koilo on pahentunut sen jälkeen, kun presidentti sai 22. Äh, marraskuuta varmistettua, että perustuslakia säätävän neuvosto ja suuraa pitäisi suojella perustuslakituomioistuimen ratkaisulta. Sen jälkeen on hyväksytty perustuslaki. Ne, luonnossa se on kiistanalainen, kuten tiedätte. Ja 30. marraskuuta perjantaina, kun perustuslaki hyväksyttiin, ei-islamistit ilmoittivat, että perjantaina on mieli, mielenostuksia ja sitten islamisteilla lauantaina nämä mielenosoitukset toteutettiin. Eilen tänään jännitys on jatkunut Kairossa ja muissa Egyptin kaupungeissa kaduilla. Paljon jännitystä, ei äärimmäistä väkivalta, mutta paljon jännitteitä. Kuten tiedätte, 15. joulukuuta pitäisi olla kansanäänestys. Mursi on sitä vaatinut, kuten tiedätte. Ja perustuslakituomioisten piti eilen antaa päätöksensä suuraneuvoston ja perustuslakia säätävän kokouksen päätöksestä, mutta islamisti protestoijat piirtivät rakennuksen, estivät pääsyn sinne, vaikka monet poliittiset toimijat, mukaan lukien vapaasi oikeuspuolueen johto, puolue, joka edustaa muslimiveljeskuntaa, jotka eivät halunneet, että tuomareiden toimintaa ei estetä. Perustuslakituomioistuin päätti välittömästi keskeyttää istuntonsa ja ryhtyi lakkoon. Tiedätte, että tuomareita on myöskin pyydetty boikotoimaan kansanäänestystä. Sunnuntaina myöhään tuomareiden unioni, joka edustaa tuomareita maanlaajuisesti ilmoitti, että se kieltäytyy kompromissista. Se toisti ja vahvisti päätöksen olla valvomatta äänestystä ja vaaleja tulevaisuudessa. Vaikka tomaritteiden unionin päätökset eivät sido tuomioistuimen jäsenmiä. Niin, samana päivänä vapaus- ja oikeuspuolue syytti korkeita perustuslakioikeutta siitä, että se tietoisesti sekaantuu politiikkaan. Kansallinen pelastusrintama tuomitsi Mursin äh, kansanäänestyksen epälegitiimistä perustuslaista, jonka suuri osa kansasta on hylännyt. Ja merkittävät poliitikot, Samir Musa esimerkiksi sanoi lauantaina, että lannas hyväksyttiin sen nopeasti ja lisäsi, että kansalla ei ollut mahdollisuutta keskustella sen sisällöstä, jonka poliittisia puolueita on ilmaissut. Näitä näkemyksiä ja uusista mielenosoituksista on ilmoitettu. Ne ovat huomenna Kairossa presidentin palatsin ulkopuolella. 18 poliittista puoluetta ja ryhmä on allekirjoittanut tämän perustuslakipuolue, Egyptin sosiaalidemokraattinen puoli, vapaa Egypti-puolue, kansallinen oikeusdemokratia, rinta, demokraattinen rintama ja kefaja. Oppositio lähinnä voiko toi kansanäänestystä tai ehdottaa ei ääntä. Mutta kaikilla hallituksen tukijoilla ei ole tällaista kantaa. Ää, on myös yrityksiä rakentaa siltoja olemme nähneet pari minuuttia sitten ää, uusia ehdotuksia. Sadat, entinen ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja, on ehdottanut ratkaisuja, jotka rakentaisivat siltoja hallituksen, presidentin ja opposition välille ja oikeuslaitoksen välille. on. E ulkoiselle palveluiden korkea edustaja. Minä itse erityisedustajana olemme olleet läheisessä yhteistyössä, kontaktissa useimpien poliittisten toimien kanssa, presidentin tiimin kanssa, ulkoministerin kanssa, useimpien tärkeiden puolueiden edustajien kanssa, kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa ja instituutioiden kanssa. Viestimme on ollut että nyt avaimena on luoda vahva konsensus kaikkien poliittisten ryhmien kesken. Tehdä sopimus laitoksen kanssa, jotta instituutiot eivät olisi törmäyskurssilla. Ja versuslain laatimisprosessi pitäisi saada oikealle tielle. Niitä kaikki yhteiskunnan ryhmät ovat mukana ja demokratian pelisääntöjä noudattaa mukaan lukien tuomioistuimen pitää olla mukana ja perustuslain pitää puoltaa ihmisoikeuksia ja kaikkien tasavertaisia oikeuksia, mutta me olemme siis toistaneet ydinperiaatteita kaikille demokratialaisille keskustelukumppaneille. Täytyy rakentaa vahva pluralistinen demokratia, joka tukee vallan kolmijako-oppia, tasapain, ottavia keinoja prosessissa, jota, joka integroi myös vähemmistöt. Ehkä jotkut ovat nähneet äskeisen julkisen lausumaan, niin jossa toistan, että vähemmistöjen kunnittaminen on demokratian avainpiirre. Kysymys ei ole ainoastaan vaaleista. Kysymys on myös integroivasta, mukaan ottavasta lähestymistavasta, erityisesti siirtymävaiheessa. Oikeuslaitoksella sen riippumattomuus pitää taata myös tiedotusvälineiden ja Vapaan täytyy olla vain, vapaan täytyy olla vain periaate. Tästä näkökulmasta olemme tehneet selväksi, että kullakin puolella on vahvoja argumentteja, mutta meillä on tärkeintä on pyrkiä luomaan yhteistä pohjaa ja konsensusta uskomatta presidentin asetukselta puuttui tämä konsensus. Se oli sikäli virhe. Uskomme, että konsensuksen rakentaminen kaikkien poliittisten toimijoiden vastuulle. Totta kai hallituksella on aina erityisvastuunsa. Presidentillä myös. Tämän tämä on kaikkien poliittisten toimijoiden vastuulle. Kuten puheenjohtaja muistaa, meillä oli äskettäin Egyptin EU Task Forcein kokous. Tämä on erittäin hyvä työkalu egyptiläisten kanssa työskentelemiseksi. Tämä ei ole mikään lopullinen päämäärä. Se on osa prosessia, EUn ja Egyptin yhteistyössä, jotkut ovat määritelleet tämän suhteen uudeksi sopimukseksi Egyptin kanssa. on samassa, että me haluamme rauhaa, vakautta ja tukea sosiaalisen oikeuden ja tällaisen sosiaalisen kehityksen puoltamista ihmisoikeuksia ja hyvää yhteistyötäkin haluamme. Tämä on erittäin hyvä asiakirja. Tämä ihmisoikeuksia, demokratiaa, konsensusta ja mukaan ottamista koskevat pykälät ovat erittäin vahvoja. Mä painottaisin myös, että Euroopan parlamentin joidenkin jäsenten osanotto, jotka eivät ole paikalla. He ovat paikalla, kuten herra Salafranca, mennään itse Säytenbrück. Me olemme myös tapaamisia kansalaisyhteiskunnan kanssa ennen taas tapaamista, sen aikana sen jälkeen. Me Task edustajia on kansalaisyhteiskunnan tapaamisissa puolueiden kanssa – me järjestimme kokouksen, joka oli pluralistinen ja se loi uusia polkuja vuoropuhelua ajatellen kummallakin puolelle, myös kummakin noissa puolen instituutin välillä. Vaikeita ajat ovat edessä. Viikot ennen ja jälkeen kansanäänestyksen eivät ole helppoja. Uskomme, että vastaus tällä hetkellä on enemmän Eurooppaa, enemmän Eurooppaa Egyptissä, enemmän osallistumista, enemmän työtä, jotta loisimme tätä konsensusta. Tämä täytyy olla vastaus. EU on ainutlaatuisessa asemassa. Se lienee ainoa kansainvälinen toimija, jolla on tällainen työkalu kuin tämä Task Force. Ja sen loppulausuma. Ja tämä näyttää meille polun eteenpäin. Meidän täytyy työskennellä sillä rakentajien kanssa. Se tulee olemaan helppoa ulkosuhdepalvelut, mutta myös parlamentin jäsenet voivat esittää tärkeää osuutta. Rohkaisemme heitä siihen lähipäivinä egyptiläisten kumppaneiden kanssa. Hallituksen ja opposition, ja kaikkien Egyptin instituutioiden kanssa keskustelu on tärkeää. koska lopputulema Egyptissä on tärkeää Egyptille, alueelle ja EUlle ja yhteiselle tulevaisuudelle alueella. Joten painetaan meidän puolelta enemmän Eurooppaa, enemmän osallistumista. Ja läheistä yhteistyötä niiden kanssa, jotka pyrkivät siltoja rakentamaan ja ratkaisuja löytämään. Kiitos. Thank you very much, Mr. Leon. Kiitoksia, herra Leon haluaisin ottaa puheenvuoron ensin jäsenille, jotka olivat Task Forcein mukana Kairossa, Neitsi ja Salafranca. Salafranca ensin. Gracias. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myöskin erityisedustajalle. Ja, ja ajattelen tätä vetomusta, jonka viime viikolla tämän valiokunnan laajennetulle työvaliokunnalle, jotta se keskittyisi huolestuttavaan tilanteeseen, joka Egyptissä on nähtävässä, kuten puheenjohtaja muistaa. Tämä tapahtui viikko sen jälkeen, kun oli tällainen hyvin menestyksekäs työryhmän kokous Egyptissä. Minä haluaisin sanoa, että se tun, vaikutelma, jonka me saimme, kun minä Erva Näitsön paikalla, kun tapasimme suuraneuvoston edustajia ja perustuslakia säätävän neuvoston osalta, että työ oli aika pitkällä ja olivat tarttumassa kaikkein kiistanalaisempiin kysymyksiin, esimerkiksi siihen, mikä rooli sarjalla olisi tai nimenomaan tällaisena uuden perustuslain perustärkeimpänä lähteenä. Edustajat, jotka edustivat kohti liberaalimpia suuntauksia ja vähemmistöryhmiä pyrkivät siihen, että tästä ongelmasta olisi päästy yksimielisyyden kautta ilman äänestystä. Valitettavasti tilanne kuitenkin meni toiseen suuntaan. Erityisedustaja otti hyvin pragmaattilähestymistavan ja sanoi, että ongelma, joka on, esitli ongelman ja myöskin sen kysymyksen, jonka esitti, joka on hyvin yksinkertainen. Mikä olisi ollut vaihtoehto jos tämä perustuslaki olisi, perustuslakinen neuvosto olisi myöskin eh, hylännyt eh, suura kaunselin toiminnan ja perustuslakia säätävän eh, neuvoston toimin, noin, mitä olisi tässä seurannut, toiminnan, mitä tästä olisi seurannut tästä? Tämä olisi mm, siihen, että olisi vahvistettu presidentti Mursin asema neljäksi vuodeksi hänen toimikautensa, mikä merkitsi sitä, että nyt sitten olisi kuukauden sisällä uusi perustakiteksti ovat vaalit. Mikä olisi ollut vaihtoehto sille, että tätä peruslakia ei hyväksyttäisi? Tämä vastaus merkitsee sitä, mikä on se arvio, mikä ulkoisuudenhallinnossa on tästä tekstistä. Onko se teksti, joka vastaa enemmistö? käyttöä, kantaa, kai sillä pelkästään demokraattisia näke- aineksia, mitä ovat näkemykset, jotka liittyvät siihen, että on päästy tällaisen yksimielisyyteen. On puhuttu uudesta tekstistä, joka liittyy tähän perustuolliseen tekstiin. Ja sitten toinen kysymys kuuluisi, ajatteletteko te, että ajatellen tilannetta olisi toivottavaa tai hyväksi se, että jos ei katsot ottaisi sen kannan mukaan, joka on jollakin on edustajalla tässä parlamentissa, että keskeytettäisiin apu Egyptille, olisiko tarvetta käydä keskustelua tästä erityisaiheesta Yhdysvaltien kanssa, koska Yhdysval- Yhdysvalta antaa huomattavasti apua nimenomaan Egyptille. Kiitos, puheenjohtaja. Very much, uh, Mr. Salafranca. Kiitoksia, herra Salafranca. Ja nyt Ruvan Kiitos ryhmäni puolesta Haluaisin kiittää herra Leonia, että hän on keskuudessamme ja valmis keskustelemaan. Hyvin vaikea ja monissa mielessä kiperä tilanne. Minä olin yksi jäsenistä, joka osallistui Task Force-ryhmän matkaan ja toisaalta ei voinut olla saamatta vaikutelmaa joistakin näistä vastauksista, joita saatiin keskustelukumppaneilta Eh, lehtimiehiltä, että saimme ne vastaukset, jotka, jotka he tiesivät, että haluaisimme kuulla. Se oli yksi vaikutelma, jonka sain, mutta ajattelin vain, että aika näyttää. Että toimivatko he sen mukaan, mitä sanovat, vai onko se vain puhetta. Se oli yksi asia. Ja toinen asia, joka, jonka panin merkille, meillä oli melkein kolmen tunnin keskustelu suraneuvoston jäsenten kanssa eri poliittisista puolueista. En nyt kutsuisi sitä paranoiaksi, mutta melkein vainoharhaisuutta se on. Torjutaan kaikki se, mikä nyt näyttäisi olevan väliintuloa ulkomailta. Tämä täytyy yrittää pitää mielessä kolmas asia mielessä pidettäväksi on hyvin positiivinen rooli, joka presidentti Mursilla oli aselevon välittämisessä Gazassa, mikä ei ole sellaista, jota, joka voidaan, jota ei pitäisi ottaa huomioon. Se on tärkeä asia. Ja sitten kun muistelemme aikaa muutama, vuoden, muutama vuosi sitten, meidän pitäisi ajatella näitä virheitä, joita tehtiin, kun ihan ensimmäisen kierroksen kunnallisvaalien, vapaiden kunnallisvaalien jälkeen Algeriassa. Niistä tuli sitten islamisti enemmistö ja toista kerrosta ei koskaan pidetty. Ja ensimmäisen, ensimmäisten viikkojen aikana huokaistiin helpotuksesta melkein kaikkialla maailmassa ja sitten Algerian yhteiskunta joutui kuohunnan ja sisällissodan valtaan. Eli nämä kaikki osatekijät se pitää mielessä. No vaikka näin sanon, niin täytyy tunnustaa rehellisesti, että tunnen äh, kiusaantuneisuutta ainakin siitä, että kun mursi sen jälkeen, kun hän oli yhteispuheenjohtajana yhdessä Tarksforsin kokouksessa ja julisti sitoumuksensa demokratiaan, muutama päivä sen jälkeen sitten sääti asetuksen, josta kaikki tiedämme, eikä kukaan meistä sitä hyväksy. Kysymys, joka meidän täytyy kysyä itseltämme ja toisiltamme, on se, että mikä on paras tapa toimia niin, että tätä asetusta, tätä asetusta mukautettaisiin tai se kumottaisiin. Onko niin, että paheksutaan, tuomitaan presidentin toiminta, onko muita tapoja, herra Leon, teillä näyttää olevan mielessä se, että viimeinen kysymykseni. Uskotteko te, että on toivoa että jos kansanäänestys osoittautuu, että sen tulos ei ole ollenkaan huono, niin että olisi tarpeeksi, että asetukseen tulisi tarpeeksi muutoksia, että tilanne paranisi vai uskotteko, että on toivotonta ja uskotteko, että se aika, kun pitäisi painostaa kovasti tätä hyvin uutta ja sen vuoksi haurasta hallintoa on juttu tullut. Thank you very much, madam. Kiitos Rova nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Pantserille, joka on Magbrek-valtuuskunnan johtaja myöskin, puheenjohtaja. Kiitos. Ensinnäkin en halua mitenkään asettaa epä, epäselväksi sitä, etteikö herra Mursilla olisi ollut tärkeä rooli aselevon neuvottelemisesta kansainvälisellä tasolla. Se on tunnustus, joka nyt näyttää kuitenkin vain tietysti hyödyntävän häntä. Maa itse on Euroopan unionille hyvin tärkeä. Se on selvää. Ajattelen tasapainottavaa tekijää, roolia, joka tällä maalla voi olla lähi -idässä. Pyytäisin, että Jos kuitenkin tätä politiikkaa noudatetaan, niin siinä presidentti siis pyrkii vetämään itselleen yhä enemmän äh, vastuuta ja on asettamassa Egyptin yhteiskunnan tilanteeseen, jossa enää ei ole mitään ratkaistavaa. Tätä on, tämä on tärkeää seurata että koska tämä on myöskin hyökkäys demokratiaa vastaan. Olen tässä samaa mieltä herra Salama Frankan kanssa, kun hän toteaa, että meidän tulisi ottaa kantaa tähän peruslakitekstiin. Se nimittäin on teksti, joka on demokraattisesti katsottuna kyseenalainen. Se on se, mitä minä haluan todeta. Ja minusta ei riitä, ei se, että puhutaan aina vaan siitä, että tullaan enemmän Eurooppaa. Mitä pikemmin, sen parempi, että korottaisimme äänemme. Ja pitäisimme siitä kiinni, että uusi naapuruspolitiikka merkitsee sitä, että periaatteena more for more, eli enemmän enemmästä. Sitten Yhdysvaltojen rooli. Minusta Yhdysvallat ei näytä olevan lainkaan läsnä tässä kehityksessä. Ja mikä on sitten armeijan rooli? Meillä on sellainen vaikutelma, että tilanteesta voi olla hyvinkin hankala tulla lähivuosina. Kiitos Rapantseri. Sitten Rova Kiili Nielsen saa puheenvuoron. Je remercie également Monsieur Léon pour cet exposé fort. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Leonia mielenkiintoisesta alustuksesta ja todellakin kiittää kollegoita, jotka osallistuivat kokoukseen Kairossa. Kysymykseni oli sama kuin Eitsin. Mitä nyt tehdään, kun presidentti on säätänyt asetuksen? Herra Salafranka puhui Task Force-ryhmän menestyksekkästä. Kansalaisjärjestöt kuitenkin ovat ilmaisseet pettymystä. Ehkä me voisitte kertoa yksityiskohtaisemmin meille. Kansalaisjärjestöt sanovat, että ne ovat pettyneitä. Ne sanovat, että he eivät päässeet osallistumaan Task Force-ryhmän työhön. Presidentti Mursi sanoi, että kansalaisjärjestöt eivät päässeet Task Forceen. Ja EU on ilmeisesti hyväksynyt tämän kannan. Voisitteko vahvistaa tämän herra Leon tai joku muu varmasti pystyy vastaamaan? Ja jos näin on, jos on totta, ja mielestäni olisi kovin merkittävää kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen kannalta, että voisiko olla niin, että EU epäsuoristi rohkaisi presidentti Mursia – tekemään ne asiat, jotka hän äskettäin teki. Ehkäpä voisitte kertoa meille, mikä kansallisjärjestöjen asema ja kanta on. Thank you very much, uh, madam. Kiitos, Rova Nielsen. Kuten odotettua, minulla on paljon puheenvuoropyyntöjä, joten haluaisin kollegoiden rajoittavan puheenvuoronsa kahteen minuuttiin. Kaksi kysymyskierrosta otamme. Ehdotan, että vielä kaksi puheenvuoroa kollegoilta. Rova Saakke seuraavaksi kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Leon. Te puhutte sitä, miten tärkeää EUn rooli on ja mikä Egyptin merkitys on. Merkity, merkity, osauksena siitä, miten tällainen siirtymä voi tapahtua. Ja mainitsin myös suuret haasteet, joita edessä on. Minä olen mielenkiinnolla seurannut sitä, mitä on korkea edustaja ilmaissut sen jälkeen, kun Mursi kauppasi valtaa ja katsonut, miten korkea edustaja on vastannut toimittajien kysymyksiin. Mutta ehkä ties sattumalta, mutta juuri soveriaan ajankohtana puhuttiin tästä siitä, miten varoja palautetaan Egyptiin Egyptille, mutta meidän strategiamme Egyptiä, Pohjois-Afrikan ja lähimaita kohtaan, siinä periaatteena on ollut ajatus enemmällä enemmän. Ja olen kirjoittanut kirjeen korkealle edustajalle ehdottaen, että nyt tämä on hetki, jolloin olemme kokeen edessä, jolloin sanoin pitää muuttua teoiksi. Jotkut kollegat, olemme keskustelleet asiasta melko intensiivisesti, ovat sanoneet, että voidaanko tätä pitää uhkauksena – onko nyt oikea hetki käyttää tällaisia kovia sanoja. Mutta henkilökohtaisesti kuitenkin uskon, että nyt on hetki, jolloin me lupasimme Egyptin kansalle, että me kiinnitämme huomiota heidän oikeuksiinsa ja vapauksiinsa. Että tämä on siksi tärkeä. Nyt on hetki osoittaa, että demokratia on enemmän kuin pelkästään yksi mies ja yksi ääni. Minusta tällaista valvontaa ei hoideta kadulla, vaan se hoidetaan oikeusvaltion periaatteiden kautta. Kysymys on siitä, miten vakavissaan EU on asettaessaan ehtoja rahoitusavulle. Kysymys on muustakin kuin pelkästään kokeista, joka koskee Egyptiä. Se koskee koko tätä enemmällä enemmän strategiaa. Ja minusta, jos ei nyt, niin sitten milloin me otamme käyttöön nämä ehdollisuuslausekkeet? Ja meidän pitää myöskin kysyä itseltämme, kuka on meidän pääyleisömme? maiden hallitukset vai kansa? Haluaisinkin siis tietää yksinkertaisesti teiltä, että jos me emme nyt käytä tässä enemmällä enemmän periaatetta, milloin sitten? Madame Schake, now. Kiitos, Rova Schake. Ja nyt Rova Munis, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Leon siitä, että olette tullut puhumaan tähän valiokuntaan. Haluaisin onnitella siitä, että työryhmä on luotu tätä demokratiaa vasten ja myöskin tätä rahoitusta, joka liittyy yritykselle ja myöskin tähän yhteiskunnalliseen vuoropuheluun, jota käydään. Tämä on tapa välttää niitä virheitä, joita on aiemmin tehty suhteessa Egyptiin. Olisi olemassa poliittiset yhteydet, mutta ei mitään yhteyksiä yhteiskunnalliseen tai taloudelliseen todellisuuteen. On tärkeää tiukka tässä tiukussa tuessa ja pitäisi katsoa, että on tietty linja, jota noudatettaisiin yhtenäisesti. Ja jos tällaista yhtenäisyyttä ei synny, niin silloin on syytä irrottautua taloudellisesta tuesta Egyptille, sillä peruslaki, josta ei ole yhtä mieltä, johtaa haaksirikkoon ja se ei voi olla lähtöpiste tälle prosessille. Haluaisin kysyä teiltä, herra Leon, mikä on se rooli? Muuttuuko Egyptin rooli tässä uudessa tilanteessa Palestiinassa Ajattelen sitä, että Palestinan status yhdessä kansakunnassa muuttui. Mikä rooli Egyptissä on? Egyptillä on muuttuu Egyptin rooli alueella. Thank you very much, uh, Mrs. Muniz. Uh, kiitoksia, Rova Muniz. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Leonille vastauksia varten ensimmäisestä kysymyskierroksesta. Thank you. very. Paljon kiitoksia. herra Salafrankalle, mikä vaihtoehto olisi ollut? On aina vaikea kuvitella, mitä olisi tapahtunut, mutta ei vaide paljon kuvitella, että ilman asetusta ja ilman perustuslailliseen tuomioistuimeen toiminnan, kes, toiminnan keskeyttämistä – suora ja perustuslaillinen neuvosto olisi voinut käyttää tästäkin vuotta laatiakseen uuden perustuslakiluonnoksen ja sitten olisi voinut pitää kansanäänestyksen. Että kaikki olisimme voineet kritikoida päätöstä. Mutta varmaa on, Tässä tilanteessa kaikki vaihtoehdot ovat huonoja. Selvästi kaikki ovat huonoja. Ja kaikki osapuolet ovat todennäköisesti jossakin argumenteissaan oikeassa, osa ja kaikki ovat jossain varmasti väärässä. Mitä substanssiin tulee, de- demokratian rakentamiseen tulee ja prosessin suhteen. Eli konsensus ja integrointi keinoina sopia tarkemmista siirtymäkauden piirteistä. Meillä on nyt siis perustuslaki, joka on hyväksytty. Ehkä meillä voi olla jonkun ajan kuluttua uusi tapaaminen EUn ulkosuudepalveluiden edustajien kanssa tai minun kanssa, niin voisimme käydä perustuslaki yksityiskohtaisemmin läpi, mutta ensimmäinen arvio on, että kysymys ei olisi niinkään siitä, mitä perustuslaissa on, vaan mitä siinä ei ole. Teksti sinänsä pyrkii olemaan mahdollisimman neutraali. Joitakin tärkeitä asioita tekstissä ei ole. Naisten oikeudet eivät ole tekstissä. Ja muitakin tekijöitä puuttuu. Mutta perustuslain syvempi analyysi kestäisi enemmän aikaa ja pelkään, että meillä ei ole aikaa mennä niin yksityiskohtiin tässä. te ja muut olette kysyneet. Karl Schachs sanoi, jos ei nyt koska. Herra Pantseri samoin, koska meidän pitäisi peruttaa tukemme Egyptille. Selkeytäisin, että olemme hyväksyneet jotakin puiteohjelmia Task Forcein puitteissa – Ja kaikki meidän tukeen kuuluu ehdollisuus ja enemmän enemmästä periaate. Tämä ei ole mikään valinnainen tekijä palveluilla? Korkea edustaja on allekirjoittanut nämä komissia. myös tiedonannoissaan teki näin viime vuonna no, kevään puolella. Kaikki toimemme noudattavat näitä periaatteita nyt ja tulevaisuudessa. Enkä mä sano, että nyt vai pari viikon kuluttua käyttäisimme niitä. Meitä aina inspiroi ovat nämä kaksi periaatetta. on sanottu niin. Meillä on, meidän pitäisi arvioida tilannetta ja ajatella, että milloin Egyptin tuki pitäisi jäädyttää. Pari minuuttia ennen kuin tulin tänne, saimme uusia ehdotuksia. Ensimmäinen Anwarel sadatilta joka ehdottaa ratkaisua. Tulemme näkemään paljon ratkaisuja. Ja kun olemme näin ainutlaatuisessa asemassa – Ja kuten Rova Naitse, sinä koitte varmasti Kairassa pari viikkoa sitten läheltä, missä tilanteessa olemme. Meidän täytyy jatkaa työtä. Jos me tekisimme päätöksen, jossa ei ole kykenisi esittämään rakentavaa roolia lähiviikkona – Niin egyptiläisille, jotka ratkaisuja pyrkivät löytämään, tämä olisi paha isku. Kysyt Yhdysvalloista, kuten myös herra Pantseri. Delegaatiomme on läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen suurlähetystön kanssa, Yhdysvaltojen tiimien kanssa, jotka Egyptin parissa työskentelevät – meillä on hyvin samanlaiset kannat Yhdysvaltojen ja EUn näkökulmasta. Haluamme nähdä konsensusta. Haluamme kaikki rakentaa konsensusta. Näitä Altenbrook sanoi jotain erittäin tärkeää. Egyptiläiset aina, mutta erityisesti tällä hetkellä – ovat erittäin huolestuneita siitä, että ulkomaat puuttuvat asioihin. Että meidän täytyy toimia erittäin diplomaattisesti. On pragmaattisempaa työskennellä ratkaisuja kuin toista periaatteitamme. Mutta selkeä vilpitön keskustelu, vuoropuhelu on tärkeää. Ja toistan, että hallitus teki virheen, kun se hyväksyi ehdotuksen, miten hyväksyi, eikä etsinyt, etsinyt konsensusta. Olemme tehneet tämän presidentti Mursin läheisimmille yhteisneuvonantajille äh, selkeästi esittämässä kysymyksen, olemmeko me sulkuneet pois jotain. Onko sulkeneet pois kansalaisjärjestöt? Ei mitenkään. Kaikki kansalaisjärjestöt, niitä me emme voi kutsua, me olemme tehneet valinnan. Me pyrimme saamaan mahdollisimman paljon edustajia. On totta, että jotakin järjestöjä ei kutsuttu mutta on erittäin kriittisiä organisaatioita, jotka olivat kokouksessa läsnä. Mutta valitettavasti kaikki ei voitu kutsua. Meillä oli ensimmäinen kokous taas kokousta e- ennen, jossa ihmisoikeuksien korkea edustaja kykeni tapaamaan merkittävän määrän kansalaisjärjestöjä, kuunteli niiden mielipiteitä ja huolenaiheita. Ja sitten meillä oli kansalaisyhteiskuntakokous Task kanssa. Euroopan parlamentin edustaja oli paikalla. Komissaari oli paikalla. Ja eurooppalaisia ja egyptiläisiä kansalaisjärjestöjä oli paikalla. Ja 450 nyt ihan tarkkaa lukua voi antaa, mutta aika paljon. Ja sitten illallinen ja Fuller puheenjohtajana. Pyrimme tekemään me kuunnellaksemme mahdollisimman monia tahoja. Painan, että ei kaikkea kutsuttu kaikkien kolme kokoukseen. Ja totta, että ne, jotka jäävät ulkopuolelle, olivat tyytymättömiä. Mutta painotimme, että tämä on prosessin alkua, ja loppua. Tulemme tämän erittäin inklusiivisesti ottamaan mukaan kaikki. Jos teillä tai kollegalla on ehdotuksia tai kontakteja järjestäjän kanssa, ja, ja, jotka kokevat tienneensä ulkopuolelle ja joita olisi hyvä Task Forcein myöhemmissä kokouksissa tavata, millä me teemme sen. Erva Shakille sen asian, että olen jo vastannut. Tästä tärkeää on aina tehdä periaatteet selväksi. Ramonitille on samaa mieltä ja painot, että konsensus on avaisana. Se on aina viestimme. Gaza palestinaiskysymys varmasti vaikuttaa siihen, miten asiat ovat tapahtuneet. Ja presidentti Morsi koki asemansa vah- riittävän vahvaksi, että se konsultoisi poliittisia voimia. Mutta se ei poliittisten voimien kanssa suoraan vaikuta asioihin. Like to give for second round the floor of... Kiitos herra Leon. Sitten toisen kierroksen aloittaa herra Milan. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sitä kiitokset herra Leonille, että hän on näin nopeasti ottanut yhteyttä tähän valiokuntaan ja halunnut kertoa meille tilanteesta Egyptissä. Haluaisin esittää muutamia ajatuksia ja sitä kysymyksiä. Ajatus on se, että minulla on sellainen vaikutelma, että tämä on tuolla häpeällistä, mitä on tapahtunut nyt Egyptissä viime viikkoina. Tämä tapahtuu juuri ennen kuin tällainen työryhmä työryhmä katsotaan, se oli menestyksekäs ja, ja tämän, ajatellen sitä, että on tehty pitkälti yhteisiä johtopäätöksiä ja tehty ohjelmia ja tehty liitteitä ja minusta näytti siltä, että oli koko sisältöä ja, ja ajattelin myöskin kaikkia yrityksiä, jotka olivat mm, paikalla ja ajattelin miljoonia euroja, jotka sidottiin budjettiin tulevia vuosia varten varten. Ja on todellakin vahinko, koska olemme siis hyvin vaikeassa tilanteessa. Ja tästä kysynkin, että kun kuuntelin herra Leonia ja ajattelin tätä vetoomusta yksimielisyydestä ja ajattelen tilannetta, joka Egyptin politiikassa tällä hetkellä on. Miten tämä pitäisi nähdä? Koska ajattelen tällaista kysymys portugalaisista, jota, jonka osalta poliittiset voimat ovat täysin polarisoituneita. Periaatteessa ovat monet vastaan ja näyttää siltä, että tämä peruslakia säätävän myös vaikuttaa hyvin vaikealta tämä tällainen polarisoitunut tilanne ja tämä kokous, avoimet ovet. Siinä en tiedä, miten nämä muotoilut on ollut. Yksimielisyys on pyritessä jonkinlaista ratkaisua, mutta näyttää kuitenkin siltä, että tämä on hyvin vaikea, että on tilanne, joka on todella huolestuttava. Tiedä, ne ovat toista sitten, mitä joskus lukuparin tekyksellä olet sanoneet puhuneet sitä, että ei puututtaisi asioihin. Näyttää kuitenkin siltä, että miten voitaisiin katsoa tähän tilannetta. Mm, sitten tämä asetus, joka koskee presidentin asemaa, se välttämättä raukeaa, jos peruslaki hyväksytään. Jos näin on, niin silloin tämä on varmasti hyvin tärkeää. Tärkeää kuitenkin on se eh, hajautuneisuus, jota on ja joka liittyy siihen kansallisessa järjestetään 15 päivän kuluessa. Siis, eh, Kiitos Terva Romero. Magreb valtuuskunnasta, mutta kaksi minuuttia pyydän. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin <clears throat> onnitella herra Leonia tehdystä työstä tässä vaikeassa siirtymässä, joka tässä tapahtuu. Ajattelen edellistä puheenvuoroa, haluaisin kysyä todellisuudessa, mikä on tilanne, jos kansanäänestys todellakin pidetään ja jos tilanne tässä muodossa tulee vakiintumaan? Onko varaa mahdollista päästä yksimielisyyteen? Miten vakuuttaa voittajat siitä, että totta kai yksimielisyys on va- vaikeita, jos on tällaiset kannat, jotka perustuvat voimaan, niin kuin presidentti Murse nyt on ottanut. Ajattelen tilannetta äärivaihtoehtojen osalta tulemaan hyvin vaikea tämän presidentin osalta, kuten tilanne on muuallakin Pohjois-Afrikan maissa, mutta ehkä meidän pitäisi kuitenkin pohtia tätä uutta tilannetta, sitä, miten voimme siis tehdä. Kiitos. Sitten kaksi minuuttia. Ratkins. Puheenjohtaja, Niin eikö tässä nyt olla mokattu, kun jos ajatellaan, että ennen kuin tiedetään, että miten tilanne kehittyy, niin tässä pyritään ongelmia. Toiseksi ette ole vastannut äh, sotilasjoukkueen roolista. Minun piti viedä Kaasaan äskettäin ja matka estettiin, koska Pohjois-Siinailla oli erityisiä ongelmia ja sitten voitteko sitä valaista, ja Al Jazeera ja sekä BBC World Service uutispalvelut sanovat, että tuomio, tuomarikunta on, ja oikeuslaitos on jakautunut kansanistuksen pitämisestä. Voitteko antaa lisätietoa siitä, että mitä nyt todella siinä tapahtuu? Thank you very much, Mr. Atkins. Uh, now the floor to Mr. Posselt, please, for two minutes. Herra Posselt, kaksi minuuttia. Niin, puheenjohtaja minä olen huolissani Egyptissä, mutta aika ajoin huolissani myös omasta äh, realismistamme. Me vaadimme näiltä mailta oikeutetusti, perustellusti, että ne ovat maallisia ja demokraattisia. Kysymys vain kuuluu, ovatko nämä asiat, jotka tulevat toisessa pois, koska maallinen linja on monista näistä maista vähemmistön hanke, jota toteutetaan autoritäärisin keinoin. Eikö käy niin, että lisää menemään demokratia merkitsee enemmän islamia? eikä tämä pitäisi nähdä realistisesti. Ja minusta presidentti Mursi nykyisen politiikkansa osalta on tilanteessa, jossa suuri enemmistö Egyptin väestöstä tukee häntä. En tiedä, onko todella niin, että me täällä olemme nyt edustamassa Egyptin kansan enemmistöä, joka olisi presidenttiä vastaan. Mitä tulee sitten tähän ulkopoliittiseen arvovaltaan? Täällä oli käymässä Pakistanin ulkoministeri, joka puhui hyvin myönteisesti Egyptistä – 14 päivää sitten täällä oli turkkilaisia poliitikkoja Strasbourgissa, jotka puhuivat myönteisesti Egyptistä. Palestinalaiset on jo mainittu. Ja minä olen kyllä huolissani että siitä, että presidentti Mursista voisi tulla tietynlainen esikuva koko alueelle juuri päinvastaista kuin mitä me oletamme ja haluamme, jotta selvää on. Minä olen ihmisoikeuksien universaalisuuden puolesta, ja niin demokratian puolesta ja meidän pitää tulla toimia, mutta me emme saa elätellä illuusioita ja haluaisin kysyä, että kun meillä on selkeät säännöt silloin, kun eh, uusi jäsenvaltio tulee Kööpenhaminan kriteerit, mutta mitkä ovat kriteerimme naapuruuspolitiikassa? Olemmeko me missään vaiheessa muotoilleet niitä ja ovatko ne realistiset? Äh, Kiitos herra Posselt ja nyt Rova Janes kaksi minuuttia. Anteeksi, herra Janets. Kiitos, puheenjohtaja. Todellisuudessa, aivan hyvin lyhyt sananen, koska, koska tässä keskustelussa on sanottu jo monia asioita. Ja se, mitä Rova Muniz ja Rova Romero esittivät, ovat esittäneet kysymyksen, kuten, jonka minäkin haluaisin esittää. Mutta toisaalta olen yhtä mieltä siitä painopisteestä, jonka edustaja on ottanut kysymyksissä. Herra Leon, haluaisin vain korostaa sitä, että uskon, pelkästään tässä kysymyksessä olen uskovainen, uskovainen mitä tulee yksimielisyyteen, vuoropuheluun. Nämä tällä saattaa olla kuitenkin odottamattomia vaike- vaikut- vaikutuksia vaikeissa olosuhteissa. Haluaisin kysyä Leonilta, onko jotakin sellaista, mikä voisi luoda luottamuksen ilmapiiriä, jotta ei luoda pelkästään vetomuksella ja hyvällä tahdolla, vaan käyttää korkeaa diplomatiaa ajatellen, antaen osapuolille sitä, mitä ne haluaisivat saada ja, ja ottaa kaikki nämä elementit, koska tämä ei ole musta ja valkoista, on erilaisia vivahteita. Saattaa olla yksimielisyyden tilanne, joka on toisenlainen kuin tämä vallitseva tilanne, sivuuttaa sen ja ajattelee poliittista tilannetta ja diplomatiaa, jota korkeudustaja on harjoittanut ja myös te itse, herra edustaja, että ei, minun mielestäni ei pidä lähteä liikkeelle rangaistusten tielle tai äh, tiukan linjan äh, käyttämiselle tällaisia kysymyksiä, jotka ovat hyvin mutkikkaita. Thank you very much, Mr. Janes. Kiitos, herra Janes. Ja nyt antaisin puheenvuoron herra Leonille, jotta he voi vastata toisen kysymyskierroksen kysymyksiin. Thank you very much. Uh, well, first... Herra Mianille, minusta se ei ole harmi, päinvastoin. Mielestäni Task Force-ryhmä antaa meille välineen, jotta voimme olla enemmän mukana Egyptissä ja Task Forcein kautta emme pelkästään luo välinettä vaan hoidamme pitkäaikavälin haasteita, jotka eivät ole haasteita Egyptin presidentille tai hallitukselle, mutta ovat yleensä Egyptille valtavia haasteita, joka nyt ja tulevaisuudessa ja sillä joka maata hallitsee ja eurooppalaisille. Meidän täytyy luoda pohjaa sille, että voidaan luoda työpaikkoja. Tämä on valtavan tärkeä haaste Egyptissä. Ja se ei nyt liity tähän hallitukseen tähän presidenttiin, vaan se on jotain sellaista, jossa meidän kaikkien täytyy tehdä työtä. Ja myöskin Task Force käsitteli näitä pitkän aikavälin haasteita, ja meidänkin täytyy. Task Force oli siis ajankohtainen. Tämä väline piti olla ja mitä tahansa siellä sovittiin, niin eh, sanon, että sitä sovelletaan ehdollisuuden ja more for more periaatteiden valossa. Eli nyt Egyptin vastapuoli tietää paremmin, mitä he voivat odottaa EUlta tuen mielessä, mutta he myös tietävät sen tavan, millä he voivat sen saada ja millä eivät saa. Ja mielestäni sekin on tärkeää ja on hyvä, että se tapahtui juuri ennen tätä kriisiä. No miten voisi olla mahdollista saada aikaan konsensus, saada se takaisin? Sanoin aiemmin, on nähty eri ehdotuksia. Herra Sarad tänään UAFT puolueelta muutama päivä sitten. Tulevina päivinä tulee ehdotuksia. Muitakin, jotkut menevät siihen suuntaan, että pitäisi olla joko muutettu teksti 71 perustuslakiin tai muita muutoksia. Joitakin muita ehdotuksia tulee siinä mielessä, että joitakin tarkistuksia, niistä voidaan siis sopia. Tilanne on hyvin elävä nyt ja mieluummin kuin, että antaisimme oman versioon, niin yritämme tukea egyptiläisiä, koska kuten korkea aina sanoo, Tämä on prosessi, jonka Egypti omistaa, ja meidän roolimme on tukea egyptiläisiä, jotka tekevät työtä ratkaisun eteen. Asetus sitten. Vastatakseni kysymyksiä herra Romerolle. Mitä tapahtuu, jos perustuslaki hyväksytään? Se, mitä presidentti sanoo, kun näitä asioita käsitellään hänen tiiminsä kanssa, on se, että se mitä he yrittävät tehdä, ei ole pitkittää tilannetta, jossa presidentillä on kaikki erityisvaltuudet. Sitten kun perustuslaki on hyväksytty, on lauseke. Soveltamislauseke sanoo, että lainsäädäntövalta siirtyy välittömästi Sure neuvostolle Uh, ja parlamentti saa takaisin valtansa. Eli tämä lainsäädäntövalta siirtyy heti sura neuvostolle. Rova Romero kysyy, että mitä sitten, jos perustuslaki hyväksytään. Ensinnäkin, missä se hyväksytään tai eikö hyväksytä. Hyvin tiukka tulos oli presidentinvaalien jälkeen. Katsotaan, missä määrin tukea tulee ja mikä on eri poliittisten voimien asenne tästä vaaleihin asti tai kansanäänestykseen asti ja mikä on sitten poliittisten voimien reaktio kansanäänestyksen jälkeen. Herra Atkinsille. Euroopan unionin sitoutuminen – ja korkean edustajan sitoutuminen ja tiimin sitoutuminen ei riipu koskaan yhdestä yksittäistä henkilöstä, puolueesta tai presidentistä. Sen täytyy olla sitoutumista Egyptin demokratiaan. Tämä on ainoa sitoutum- sitoumuksemme. Olemme kieltäydymme järjestämästä Task Forcea aiemmin, koska meillä ei ollut tarpeeksi tietoa tehdä sitä, vaikka ymmärsimme, kuten muutkin osat kansainvälistä yhteisöstä, että taloudellisessa mielessä tilanne todellakin vaikeutui Egyptissä. Armeijan osa ihan elokuuhun asti emme ajatelleet, että demokraattiset olosuhteet olivat olemassa teidän tuloa. Nyt teimme sen, ei pelkästään EU, muutama päivä sen jälkeen Task Forcein perustamisen jälkeen, niin IMF sai sopimuksen Egyptin kanssa ja Yhdysvallat tekee työtä samaan suuntaan. Kaikki, tai muitakin kansainvälisiä toimijoita on tekemässä työtä samaan suuntaan, eikä kukaan meistä sitoudu mihinkään nimenomaiseen henkilöön tai puolueeseen. Egyptin demokratia on tärkeä. Kysytte armeijasta, se on pysynyt hiljaa tässä kriisissä. Se on mielenkiintoista se, miten he ovat ymmärtäneet roolinsa sen jälkeen, kun Mursi päätti muutoksista purutusministeriöön ja esikunnan päälliköksi. He eivät ole minun tietääkseni esittäneet mitään tiettyä kantaa tähän kriisiin. Voin kertoa teille, että perustuslaki yksi osatekijä siinä – jossa kieltä voitaisiin parantaa, on armeijan osa, esimerkiksi se artikla, jos armeijalle annetaan mahdollisuutta, armeijan tuomioistuimella annetaan mahdollisuus syyttää siviilejä. Ja siitä on muitakin esimerkkejä. Kyllä tuomiokunnassa, tuomarikunnassa on jakoa. Tietojen mukaan eivät kaikki tuomarit ole samalla kannalla. Jotkut Egyptiläiset vastapuolemme pitävät heitä lähempänä hallintoa oleviksi ja jotkut ovat täysin itsenäisiä ja pyrkivät pitämään itsenäisyyden yllä. Joillakin on myötätuntoa presidentin päätöksiä kohtaan, joten jakautunut tilanne on, kuten yleensäkin Egyptissä. Ja minä en ole asemassa sanoa, että miten paljon heistä tukevat mitäkin kantaa, tiedämme Saamme tietää nyt tulevina päivinä. Herra Posselt, olen samaa mieltä kanssanne. Ja Task Forcein johtopäätöksissä on toistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta Egyptin tärkeyttä mallina alueella. Ja jos johtopäätökset luetaan, nyt ei ole siihen aikaa, mutta lähetän ne teille, jos luette ne, niin näette, että miten monta kertaa toteamme tämän ihmisoikeuksien yleismaailman suurin periaatteen, jossa rakennetaan enemmän kuin demokratia. Eikä ole epäilystä, näette sen kyllä, että miten EU näkee asiat. Ja mielenkiintoista on se, että Task Force, kun se loi tämän yhteisen välineen, näistä sovittiin egyptiläisten kanssa, näistä suuntaviivoista sille tavalle, että miten voimme tai emme voi tehdä yhteistyötä. Ja sitten lopuksi, herra Daniev, käytitte mielestäni oikeaa ilmaisua. Kyse on luottamuksen rakentamisesta ja valitettavasti sitä tässä prosessissa puuttuu. Eri toimijat ovat toimineet, jotta luottamusta rakennettaisiin ja toivomme, että he tai siis se mitä he meille kertovat on se, että he ovat tietoisia siitä, että prosessissa tarvitaan parempaa konsensusta. Ja me kerromme heille, että älkää niin paljon parantako ja toistakaa yksipuolisia kantojanne, vaan rakentakaa tätä luottamusta enemmän ja yrittäkää löytää yhteistä pohjaa mm, vastapuolen kanssa. Ja olen samaa mieltä kanssanne myös. Teillä on paljon kokemusta kansainvälisistä suhteista. Nyt ei ole aika sanktioille. Arvioidaan tilannetta, katsotaan mitä tulevina viikkoina tapahtuu. Ja sitten ulkosuhdehallinto konsultoi jäsenvaltioita muita toimielimiä ja sen jälkeen täytyy katsoa, että mitkä eri optiot ovat. Ja ehkäpä prosessi on avoin, kaikki mahdollisuudet ovat olemassa ja kaikki päätökset ovat mahdollisia, mutta odotetaan oikeaa hetkeä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Leon, and uh, thank you for being with us. Paljon kiitoksia, herra Leon. Kiitos, että tulitte tänne tänään. Tavataan teille onnea haastavina hetkinä. Mä ennen lopettamista antaisin puheenvuoron Ibrahim Lahifialle äh, Dego Defkasta kommentteja varten. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että komissio on on seurannut viimeaikaisia tapahtumia Egyptissä tarkkaan. Meillä on jatkuva konsultointia kollegoiden kanssa ulkosuhdepalveluissa ja EUn erityisedustajan kanssa. Olemme olleet kovasti mukana Task Forcein valmistelussa. Olemme myöskin olleet organisoimassa sitä. Keskustel- olemme keskustelleet sen johtopäätöksistä Olemme tyytyväisiä taas varsin lopputulemasta. Se on uusi luku EUn ja Egyptin yhteistyössä. Ja kuten herra Leon mainitsi, olemme kääntäneet sivun suhteessa, Egyptin suhteessa. Tämä sanottu, niin olen, olisin samaa mieltä herra Leonin kanssa – EU-säännöistä, jotka tulevat peruuttamiseen ja keskeyttämään. Sinne demokratian periaatteet ja arvot ovat mukana, mutta myös tämä enemmän enemmästä periaate, joka on ollut tiedonannossa mukana. Me työskentelemme Egyptin väestön puolesta. Ja 2012 meillä on ollut ohjelmia, joilla pyritään luomaan työpaikkoja Egyptin köyhimmillä alueilla – Meillä on ohjelmia, joilla parannetaan teknistä ja ammattikoulutusta. Uudet rajat, jotka Egyptin tapauksessa on ilmoitettu, ovat enemmän enemmän pohjalta julkistettu. Emme ole maksaneet niitä vielä ja seuraamme tilannetta tarkkaan. Mr. Lafia and... Uh, Kiitoksia herra Lafia. Ja tämän puheenvuoron myötä päätämme tämän esitellisen kohdan käsittelyn. Kiitos jälleen kerran, herra Leon, että tulitte tänne. Kiitos. We are going with the next point of our agenda. The... Seuraava kohta esityslistalla 2012 edistyskertomus Serbiasta. Tämä on lausuntoluonnoksen ensimmäinen käsittely valiokunnassa. Tämän päivän yslistalla on myös Kosovo-raportti, kun nämä kaksi maata liittyvät toisiinsa. Ja tämän vuoksi SEDE-valiokunta kävi Serbiassa ja Kosovossa matkalla näiden edistyskertomusten julkaisemisen jälkeen, jotta kaksi esittelijää voisivat saada tietoa suoraan Pristinasta ja Serbiasta. Ja herra Vigenin raportti oli viime valiokunnan kokouksessa, joka oli delegaation puheenjohtaja. Hän kertoi äh, tästä vierailusta. Hän antaa puheenvuoron esittely herra Katsinille. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen iloinen vuodessani sanoa, että tämä on yksi myönteisimmistä raporteista, jotka koskeneet Serbiaa, joiden kanssa on ollut tekemisissä viimeisten kuuden vuoden aikana maa esittelijänä. Package with Montenegro. Huolimatta vaikeista talouden haasteista Serbia on ottanut huomattavia askelia oikeaan suuntaan äskettäin. Tämä selkeästi heijastuu myöskin mietintöluonnoksesta, raporttiluonnoksesta, koska joudumme tekemään sitten melko lyhyen, vain 6000 merkkiä, mikä on maksimi emmekä tietenkään pysty tekemään ihmeitä tällä tavoin. Ennen kaikkea haluaisin sanoa, että Serbian edistymistä on pidettävänä hyvänä ajatellen suhteita Kosovoon. Korkean tason vuoropuhelu on käynnistynyt historiallisessa kokouksessa Serbian ja Kosovon pääministerien kesken. Ja he ovat tänään täällä Brysselissä huom- tänään ja huomenna kolmannen kerran jo. hallin, rajahallintaa koskevan sopimuksen toimipano käynnistyy viikon kuluttua, ja uuden Serbian hallituksen lähestymistapa Kosovon osallistumiseen paikallisiin foorumeihin on lopettanut Serbian oman eristäytymisen. Meidän täytyisi nyt kehottaa kumpaakin osapuolta jatkamaan vuoropuhelua ja täysin normalisoimaan suhteet. Pristinalla ja Belgradilla ei ole ollut todellista vuoropuhelua yli 25 vuoteen. Tämä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus saada aikaan tasapainoa, vakautta Länsi-Balkanilla ja kestävää eh, suhteiden normalisointia hänen kahden maan välillä. EUn jäsen, jäsenyyden perspektiivillä on ollut huomattava avainmerkitys tässä prosessissa. Samaan aikaan Serbia on kohtaamassa suuren haasteen taistelussa järjestelmäistä korruptiota ja järjestelmistä rikollisuutta vastaan. Haluaisin käyttää tilaisuutta todetakseni, miten tärkeitä ovat olleet pääministeri, eh, varapääministerin ponnistelu tässä yhteydessä on se, meidän tulisi rohkaista hallitusta jatkamaan toimintaa tähän suuntaan. Raportissa on tietysti otettu esille se, miten tärkeää on puuttua korkean tason korrektiin, miten on puututtava julkisiin hankintoihin ja yhteyksiin, joita on yksipuolisten puolueiden ja yksityisten intressien välillä, jotka ovat tärkeimpiä syitä tällaiselle järjestelmän sisäiselle korruptiolle – on tärkeää rohkaista edelleenkin Serbian viranomaisia edisty uudistuksen tällä alueella. Herra Vucic on nyt sanonut, että hän tulee tapaamaan ennen eh, Serbien edustajat, jotka, jotka elävät Ibajoen eh, eteläpuolella ja jotka Belgrad on tähän asti unohtanut. Minä pidän hyvänä näitä ilmoituksia ja toivon, että tämä tapaaminen tapahtuu mahdollisimman pikaisesti, toivottavasti joka tapauksessa ennen vuoden loppua. Toisaalta myöskin luonnoksessa korostetaan merkitystä, joka on sillä, että valtion instituutioiden tulee olla riippumattomia, koska tätä perustaa horjutti se, että keskuspankin pääjohtaja vaihdettiin hiukan sen jälkeen, kun uusi hallitus tuli virkaan hyvin yllättäen. Ja myöskin tärkeää on saada aikaan uudistusta oikeuslaitoksessa, joka on kohdannut suuria ongelmia viime vuosina. On erityisen tärkeää varmistaa tuomareiden ja syytteen riippumattomuus ja ammattitaitoisuus niin, että kansalaisten luottamus oikeusjärjestelmään voidaan palauttaa. Serbian talouden elpyminen ja EUn integraatioprosessi ovat suoraan yhteydessä näihin haasteisiin. Tässä luonnoksessa otetaan myöskin esille kysymys, joka liittyy rikoslain uudistuksen määräyksiin, joita usein ovat syyttäjät väärinkäyttäneet menneisyydessä puhun artiklasta 359. Viime vuoden kansanäänestys Serbiassa koski tätä aihetta. Me seuraamme hyvin läheisesti sitä, tullaanko meidän suosituksiamme ottamaan huomioon ja panemaan toimeen. Luonnoksessa on myöskin otettu esille, että Gay Pride paraadi kirjattiin tänä vuonna ja on tärkeää, että myöskin perustavanlaatuiset perusoikeudet, kuten LGBT-oikeudet, niitä kunnioitetaan ja että poliittiset johtajapanevat toimien ilmaisunvapaus on ratkaisevan tärkeää kaikissa eurooppalaisissa demokratioissa ja näin tulisi myös olla Serviassa. Ja lopuksi minä haluaisin myöskin ottaa esille viimeisimmät kiistanalaiset ratkaisut, joita kansainvälinen on tehnyt, jotka liittyneet kroatialaisen generiin, generalin, eh, joka vapautettiin kaikista syytöksistä. Haluan tehdä tämän selväksi. Sovinnon prosessi ja normalisoitumisen prosessi, mikä liittyy Länsi-Balkanin maiden välisiin suhteisiin, on poliittisesti ehdottoman välttämätöntä ja perusedellytys sille, että Euroopan integraatioprosessi on menestyksekäs. Serbian ja alueen ja EUn tärkein etu on se, että tämä prosessi jatkuu huolimatta takaiskusta, joita on nähtävissä näissä kansainvälisten tuomioissa. Sotarikoksia on tapahtunut Kroatiassa ja Kosovossa. Kaikkia osallistujia täytyy, kaikki täytyy saada vastuuseen näiden maiden tuomioistuimiin edessä, jossa nämä rikokset on tapahtuneet. Edelleenkin on 10 000 henkilöä, jotka ovat kadoksissa 1990-luvun sodista. Tämä asia on ratkaistava lopullisesti. Serbia ei koskaan ollut lähempänä liittymisten aloittamista. Se on sen ulottuvilla. Me keskustelimme tästä asiasta. Tänään siinä on myönteinen viesti Serbialle, rohkaisuviesti Serbialle ja sen kansalaisille. Minä toivon, että neuvosto mahdollisimman pikaisesti pystyy antamaan Serbialle eh, ilmoituksen siitä, minä päivänä liittymisneuvottelut käynnistetään. Meidän pitäisi avata seuraava luku, uusi luku EUn ja Serbian suhteissa. Haluaisin kiittää valiokunnan sihteeristöä ja tiimien, jotka ovat työstäneet tämän luonnoksen parissa. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa ja keskustelua luonnoksesta tänään. Kiitos, herra puheenjohtaja. Uh, Kiitos nyt kollegat. Voin tehdä ehdotuksen aikasyistä, ja koska kaksi mietintöä seuraava Kosovon integraatioprosessista liittyvät toisiin, jos molemmille esittelyille sopii, että voidaan yhdistää keskustelu molemmista edistyskertomuksista tai Serbian yhdistökertomuksesta ja Kosovon integraatioprosessista. Ilmeisesti herra Lapina eh, korvaa Rova Lunacekin Kosovon asiassa ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Kosovon mietinnöstä alustamiseen. Mr. Chairperson, and as you... Kiitos puheenjohtaja. Vaihdanpa Saksaan. Eh, Rova Lunacek on sairaana. Hän pyysi minua olemaan hänen sijaisensa. Teen sen niin kuin voin. Haluaisin esitellä teille joitakin mietinnön kohtia. Ensinnäkin Orva Lunacek on vielä kerran pyytänyt minua sanomaan, että luonnollisesti yksittäisillä alueilla olisi, yksittäisillä alueista olisi paljon enemmän sanottavaa, mutta hänkin joutui noudattamaan sääntöjä. Ja tästä syystä yksittäiset alueet ovat tulleet hiukan lyhyesti esitellyiksi. Ja hän toivoo, että tulee riittävästi tarkistukseen, että yksityiskohdat voidaan selkeyttää. Mietinnössä lähdetään ensinnäkin liikkeelle siitä, että pidetään hyvänä tätä toteutettavuusselvitystä, jonka komissio toteutti, jossa tuli siihen tulokseen, että vakaus- ja assosiaatiosopimus olisi mahdollinen Kosovon ja EUn välillä silloinkin, kun EU-jäsenvaltioiden välillä on erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on Kosovon status. Tämä on hyvin myönteinen asia. Nyt voidaan siis käynnistää assosiaatiosopimuksen työstäminen. Mietinnössä myös todetaan, että 10.9.2012 itsenäisyyttä vahvistettiin, kun kansainvälinen johtoryhmä totesi, että kattavat määräykset liittyvät Kosovon asemaan oli pantu toimeen. Tämä oli myönteinen askel, vaikka edelleenkin on vielä paljon tehtävää. Mietintö tervehtii myös sitä korkean tason vuoropuhelua, jota käydään Belgradin ja Pristinan välillä joka on antanut uutta vauhtia keskusteluille ja toisaalta tekee selväksi myöskin tämä mietintö sen, että halutaan estää se, että syntyisi rinnakkaisrakenteita tai että niitä jäisi olemaan. Mietinnössä myös eksplisiittisesti mainitaan, että on tärkeää tutkia EULEXin toimeksianto ja antaa tukea erityisselvitysryhmälle se on myös sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus, joka liittyy oikeusvaltion tukemisen Kosovossa, on ottanut esille tärkeitä kysymyksiä EUn kannalta ja korostaa analy- tukeanalyysiä ja suositusta, joka on tuossa raport- kertomuksessa ja kehottaa kaikkia osapuolia panemaan kertomuksen toimeen niin, että voidaan parantaa EUn tuen tehokkuutta. Mietinnössä ollaan huolestuneita siitä, erityisesti siitä, että puuttuu menestystä taistelussa korruptiota ja järjestelmää rikollisuutta vastaan ja kehottaa Kosovon viranomaisia vahvistamaan poliittista tahtoa niin, että korruptiovastaista toimintaa vahvistetaan, parannetaan korkeammalla tasolla. Kysymys on siis siitä myöskin, että tämä ei koske pelkästään Kosovaa, vaan myöskin muita valtioita Länsi-Balkanin alueella. Äh, ja lopuksi kohta 12. Siinä viitataan äh, vähemmistöjen asemaan, etnisten vähemmistöjen, mutta myös vähemmistöihin, jotka kuuluvat sukupuolisiin vähemmistöihin. Tämä tulisi ottaa huomioon tässä mietinnössä. Me juuri viime viikolla ihmisoikeusalivalikunnassa kävimme keskustelun, mikä on vähemmistöjen asema, ennen kaikkea romanien asema, ja se tulee ottaa huomioon myös täällä. Kiitos. Ja vielen Dank, Frau Lochbiller. Äh, Kiitos, frau Lochbiller. Ja nyt varjoesittelijä EPPstä Serbiasta herra Schöpflin. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Onnitteluni herra Katselle. Hän on kuulla tuhdella merkillä saanut ihmeitä aikaa. Ja osa teistä on nähnyt nämä tarkistuksetkin, jotka täällä ovat kiertäneet. Haluaisin palata perimmäisiin periaatteisiin Serbian ja Kosovan tapauksessa. Vaikuttaa sille, että laki ja politiikka ensimmäistä kertaa näyttävät eri suuntiin. Jos johdattaa Serbian perustuslaissa tarkastellaan, sinä sanotaan Kosovon provinssi on organinen osa Serbia ja että jokaisen valtion elimen velvollisuus huolehtia Serbian edusta Kosovon alueella. Näyttää sinulle, että näin lakimäärää Serbiassa, mutta tämä ei ole yhteensopivaa sen poliittisen suuntauksen kanssa, johon me rohkaisemme Serbiaa, joka väistämättä johtaa siihen ehdotukseen, että pitäisi vakavasti ajatella Serbian perustuslain muutosprosessia. Vaikea nähdä, miten Serbia voi liittyä johon tämän perustuslain kanssa. Se on iso asia sanoa, mutta joku on sen sanottava. Samaan aikaan jotkut teistä tietävät, että perustuslakituomioistuin Serbiassa pohjimmiltaan hylkää se Vavadinan e autonomian. Tämä on, myös menee eri suuntaan aikaisempien mietintöjen kanssa, jossa me rohkaisemme Serbiaa äh, hajottamiseen. Tässä on jokinlainen jakobiinistrendi, keskittämistrendi. Ja Kosovan suhteen pitää ymmärtää, että, että Kosovan serbit eivät koskaan suostuneet että Kosovon kansalaisuuteen, eli Serbialla tulee olemaan Kosovon sukulaisvaltiona roolinsa. Historia voi poistaa sen tuskallista. Parasta on tunnustaa tämä säädössä. Ei tämä tule olemaan helppoa. Mutta tämä on kohdattava. Toinen laajempi asia, jonka haluan ottaa esille, joka tulee katsimietinnässä – on talous. Se on tällaisessa ihan kauheassa tilassa. Työttömyys 30 prosenttia. Luvut lienevät epäluotettavia. Nuorisotyöttömyys on luultavasti yli 50 prosenttia, ainakin niillä huippeilla. Äh, huoltosuhde työssä käyvän ja työttömän väestön, olevan väestön suhde on yksi yhteen. Ja sitten maahanmuuttopaine kohdistuu moneen EU-maahan. Lopuksi pienempi näkökohta joka kuitenkin pitäisi ottaa esille. Serbia pitäisi ava- avaamaan arkista, erityisesti UDBA-arkista, jotka ovat relevanttia koko alueelle. Kysymys oli sitä, että Serbia kohtaa oman menneisyytensä. Kaikki aikaisemmat Jugoslavian liittovaltiot, me en nyt tiedä millä niitä kutsuisi, ei mennä siihen. Nämä ovat kaikki sidosryhmiä Serbian arkistojen suhteen vuotta 1945 asti. Ja mitä Udbaan tulee, eli Serbian salaisiin poliisi, poliisiin ja mielestäni myös armeijan arkisto pitäisi avata. The last point I... Kiitos herra Schöflin. Erityisesti viimeisessä kohdassa olen kovasti samaa mieltä kanssanne. Sitten Rova Kopa, SID-ryhmästä oleva varjoesitteli Serbian asiassa. Kaksi minuuttia, jos käy. um... Kyllä, hyvin lyhyesti. Haluan kiittää kahta esittelijää mietinnöistä. Ja olen täysin samaa mieltä herra Katsinin kanssa siitä, että tämä on positiivinen mietintö ja se heijastaa meidän mielipidettämme Serbiasta, että se ansaitsee neuvotteluiden aloittamisen tässä vaiheessa. Kolmoisvaalit toukokuusta ovat asia, jonka ymmärrän kyllä, että hän on aloittanut tästä kohdasta yksi siitä, jossa hän pitää hyvänä vaalien hoitua yleisellä tasolla. Se on tärkeä kohta, koska se toteaa tämän positiivisen kehityskulun tällä tasolla. Kuitenkin pelkäänpä, että tässä ei oteta huomioon sitä, että vaalit johtivat rajoitettuun edistykseen maaliskuun jälkeen 2012 integrointumisasiassa, kun ehdokasasema Serbialle tuli. Katsin on oikein, oikeassa, että AFTE-delegaation sai kaikki vakuutukset hallitukselta, että he jatkavat prosessia, mutta odotan kuitenkin konkreettisia tuloksia. Se oli oikein hyvä viesti mutta meidän täytyy nähdä konkreettisia asioita, erityisesti nyt, kun ensimmäinen sata päivää ovat kuluneet umpeen hallituksella. Fakta on se, että vaalikamppailua seurasivat pitkät hallitusneuvottelut, ja kesätauko, joka johti siihen, että reformiprosessi hidastui selkeästi ja valittain sanon, että on kovin todennäköistä, epätodennäköistä, että neuvosto voisi päättää neuvotteluiden aloittamisesta joulukuussa, vaikkakin vaatimukset normalisoinniksi suhteessa Pristinan kanssa täytettäisiin tällä välin. Sanon tämän, koska meidän keskustelemme kanssa kansallisyhteiskunnan edustajien kanssa Belgradissa – keskustelun aikana tuli esille suoria valituksia, että Kosovon asia rasittaa liikaa prosessia. Vaikka en uskokaan, että näin juuri olisi, niin meidän täytyy kuulla huolellisesti näitä valituksia ja ilmaisen tyytyväisyyteni siitä, että mietintöluonnos, että siinä on kohta alussa tästä asiasta, mutta kertomus, joka sain käsiini tänään, siinä on sivu käytännössä Kosovosta. Ja samaan aikaan, kun kes- Kosovosta nyt keskustellaan, niin mielestäni ei tarvitse tässä toistaa itseämme. Tämä vuosi ei mielestäni, siis me ei varmaan tänä vuonna ole suuria erimielisyyksiä tulevaisuuden näkymistä tässä suhteessa, mutta olisin kovin tyytyväinen, jos Serbian mietintö olisi vain Serbian mietintö, eikä siitä tule Kosovan mietintöä. Joten pitäisin parempana, että olisi lyhyempi kohta tästä asiasta, jonka ymmärrän, että se on hyvin tärkeä kuitenkin. Missään tapauksessa sen, siitä ei pitäisi tulla kosovo mietintöä, koska siitä lähtee kovin väärä viesti Serbian ihmisille. Hyvä asia on, kuten komission kertomuksessa otetaan esille, että toimeenpano lainsäädännössä ja reformissa jatkuu, mutta mielestäni täytyy edetä nopeammin ja erityisesti mitä tulee oikeusjärjestelmää, korruption torjuntaa ja tiedotusvälineiden vapautta. Korruption torjunnassa tietysti voimme havaita edistystä jonkun verran, mutta meidän ei täydy kuitenkaan unohtaa, että linja korruption torjunnan käytöstä poliittisiin syihin ja hyvässä uskossa toimimiseen voi olla, tämä linja voi olla hyvin epämääräinen, eli täytyy taata prosessin itsenäisyys poliittisesta välintulosta ja täytyy olla har... täytyy tarkastella avoimesti ja rehellisesti yksittäisiä tapauksia. En käsittele yksityiskohtia enää. No, rauhoitun, rauhoitun ja päätän tähän esitykseni. Mutta meille tulee vielä mahdollisuuksia keskustella. Kiitoksia Elko Kacinille vielä ja Ulrike Lunacekille, koska molemmat heistä esittivät hyvin positiivisia viestejä tässä hyvin kipeästi kaavitussa laajentamisprosessissa alueella. On vähemmän kuin 15 minuuttia aikaa ja monet kollegat haluavat puheenvuoron, joten herra Tanok, joka on varjoesittelijänä molemmissa mietinnöissä. Tämä on pienen ryhmän etu tai haitta. Olen varjona useassa asiassa, mutta satun olemaan myös Montenegro-esittelijä. Joten onnittelisin herra Kacinia käydä tuo keskustelu, joka perustuu mikrofonin ulkopuoliseen kommenttiin myöhemmäksi. Meitä myönteistä on kohta 23, että Serbian ja Montenegron suhteet ovat parantaneet erinomaista, ja sitten ICT on rikostomiestamme kanssa yhteistyö. Ja myöskin Belgradin Pristina vuoropuhelu. Minusta halusin myös tuomita hallituksen päätöksen kieltää gay pride paraatia. Joka aktivisteja on ottanut yhteyttä minun tästä. Tämä ei ole mitenkään modernia ajattelua tällä alueella. Toivottavasti ne jossain vaiheessa peruttavat tämän. tämän kovasti ristiriidassa Montenegron lähestymistavan kanssa. Kohdassa kahdeksan. Ottaisin artikla 359 esille ja kosmeettiset muutokset siihen. Minun angloserbi äh, vaalipiirijäsenet, jotka investoivat tuohon maahan, kokevat, että heitä rangaistaan tuolta pohjalta he, heidän varoja viedään Serbiassa siltä pohjalta. Tämä näyttää olevan kommunistisen menneisyyden jäänteitä. Tuomitsen, tuomitsen sen, mitä Serbian hallitus käyttää artiklaa 359, se ei sovi nyky, nykyyhteiskuntaan. Muuten olen ilahtunut, oikein ilahtunut mietinnöstä ja annettelen Serbiaa siitä, että, että se on ehdokas maa. Ja Lunacek mietinnöstä sanon paljon vähemmän. se vähän, että ihan henkilökohtaisesti. Minusta parlamentin asioita ei ole kertoa niille Ville e, EU-maille, jotka ovat olleet tunnistaneet Kosovaa, että tämä on niiden suvereniteetin alainen kysymys. Ja Josh Schafflinkin totesi, asian Kosovan tunnistaminen on hyvin monimutkainen asia kansainvälisessä oikeudessa. Kohta kuusi, Kosovan jakaminen, ettei sille vaihtoehto. Minusta se on optio, ja kansainvälinen yhteisö saattaa ehkä palata tähän kysymykseen myöhemmin. Tanok. Kiitos, herra Tanok. Nyt antaisin puheenvuoron herra Kukanille, joka on Kakkois-Euroopan valtuuskunnan puheenjohtaja. Uh, niin. Aikaan vähän. Ajattelen Serbia koskevaa mietintöä. Haluan ilmaista täyden tyytyväisyyteni luonnokseen, jonka Jelko Katsin on laatinut myönteinen mietintö, ja joka myönteisesti kiittää integraatioprosessia Serbian kanssa ja lähettää oikein vi- viesti tähän asiaan. Tämä on myöskin hyvä, että vedotaan komission, että saataisiin aikaan päivämäärä, jolloin liittymäneuvottelut alkavat. Tietenkään tämä ei voi olla automaattista, vaan Serbian täytyy jatkaa uudistuksiaan ja ryhtyä välttämättömiin toimiin. Minusta on tärkeää mainita korruption ja versionrikollisuuden torjunta ja tämä kuuluisa 359 artikla, joka on kuuluisa, kuten herra Katsin mainitsi, että se tulisi ottaa päätösmaan hyvä asia. Ja hän seuraa edelleenkin kehitystä, joka liittyy tähän asiaan. Mitä tulee sitten alueelliseen yhteistyöhön? Serbia minusta tekee hyvin, ehkä tämä pitäisi mainita myöskin täällä joissakin kappaleissa. Ja pitäisi myöskin painottaa tätä sovintoprosessia ennen kaikkea nyt äskettäisiä kolmenta tuomiota, jotka on saatu kansainvälistä rikostuomioistuimelta. Nämä kolme päätöstä tulevat tietynlaisena kokeena Serbian kansalle ja Serbian muotoiselle johdolle. Ja ajattelen lausuntoja ja useimpien poliitikkojen käyttäytymistä Serbiassa. He käyttäytyvät vastuullisella Euroopan myönteisellä tavalla – ja minusta se on rohkaisevaa. Joten odotan mielenkiinnolla yhteistyötä Rakatsinin kanssa, jotta saamme lopulliseen muotoon tämän päätöslauselman. Tämä on todella hyvin tehtyä työtä ilman sen kummempaa diplomaattista konstailua. Ja haluan myöskin kiittää Rova Lunacekia hyvästä mietinnöstä. Ei ole kysymystäkään siitä, etteikö Kosovo olisi saavuttanut edistystä integraation alueella. Ja komissio on, on avaamassa ovia lisää toiminnalle Kosovon kanssa. Olen yhtä mieltä Kosovon kanssa siitä, että viimeisen kolmen vuoden aikana Kosovo on lisännyt kykyään vastata velvoitteisiin, jotka ovat äh, niin. Raporttiluonnoksessa selkeästi osoitetaan nämä asiat, ennen kaikkea ne, joiden osalta on saatava aikaan lopullisia ratkaisuja ennen kuin tapahtuu siis tämä liberalisointisopimusta, assosiaatio- ja vakaussopimustekstistä, tässä on myös siitä, että EU on investoinut paljon Kosovoon, ja tämän investointiprosessin tulisi jatkua edelleen. On tärkeää, mitä Euroopan tilastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Kosovosta. En ole yhtä mieltä siitä, että korostetaan, että pitäisi, että tässä liittyy tähän liittyisi erityisiä ongelmia, jotka liittyvät siihen, että viisi jäsenvaltiota tulee tunnusta Kosovaa. Minä myönnän, että tämä voi olla ongelmaa, mutta se ei ole pääongelma. Ja joissakin kohdissa minusta täytyy olla hiukan tarkkaavaisempana, jotta voidaan saavuttaa tasapainoisempi ja oikeudenmukaisempi kielenkäyttö ennen kaikkea niissä kohdissa, jotka liittyvät suhteisiin Serbian ja Kosovon välillä. Kiitos. Kiitos herra Kukan ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Paseltille, joka on EPPn varjoesittelijä Kosovon asiassa. Puheenjohtaja haluaisin kovasti tukea kollega Lunacekin tekstipohjaa, jota tietysti täytyy vähän vahvistaa. Tärkeimmät kohdat ovat se, että hylätään kaikkinainen Kosovon jakaminen, joka asettaa tämän kysymyksen alle, aiheuttaa uusia kriisejä ja aiheuttaa jopa mahdollisesti myötä vaikuttaa asiallisiin konflikteihin alueella. Sitten pitäisi ehkä myös Serbiassa Presevo, Laakson asiasta keskustella. Ja muutkin naapurivaltiot, Montenegro, Makedonia, monet rajakysymykset tulevat esille. Todellakin va- varoitan tämän keskustelun avaamisesta. Alueellinen koskemattomuus Kosovolle niin että vähemmistöjen tuki on mahdollisimman hyvä. Se on Kosovon perustuslaissa ja Ahtisaari suunnitelmassa sen, niiden mukaan se on parasta länsipalkkanille. Että käytännössä täytyy tehdä vielä asioita, se on ihan selvää, mutta teoreettisesti on näin. haluaisin vielä Presevo-laaksoon viitata esimerkkinä. Haluaisin vuoksi kovasti ehdottaa, että tässä on samat mittatikut molemmille valtioille. Parhain olisi, jos olisi kahdenvälinen molemminpuolinen sopimus, jossa molemmat maat asettaisivat samat standardit vähemmistöilleen, mutta siitä olemme kaukana. Ja siinä mielessä olen sitä mieltä, että mietinnön, Katsenin kollegan mietinnön muotoilu vähemmistöistä on olennaisesti positiivinen. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy yrittää mitata samalla tavalla molempia maita, koska vain sillä tavalla meidän toteutetaan vakavasti alueella. Sen vuoksi sanon ihan selkeä sanaisesti, että tuen Lanssikin mietintöä, tuen myöskin herra Katsinin mietintöä mitä tulee kuitenkin liittymisneuvotteluihin ja vähemmistöihin, niin olen sen puolesta, että kieltä vähän tässä moderoidaan. Mr. Panseri from... Kiitos Raposelt. Sitten herra Panseri, varjoesittelijä SID-ryhmästä. Joo. Paljon kiitoksia. Ja ihan lyhyesti. Tämän, tämä siirtymävaihe mietintö, eikä muuten voi ollakaan, koska prosessit etenevät ja matka on vielä pitkä. Mutta Kosovassa kohtaamme todellisuuden kolmella tavalla. Ensinnäkin itsenäisyys ja suvereniteetti ja tämän suvereniteetin vahvistaminen yhä syvemmin uudistuksiin. Tänne kysymys liittyy kansainvälisen yhteisön rooliin, joka täytyy ratkaista tämä uuden tilanteen luoma dilemma. Ja sitten lopuksi ongelmallinen fakta, eli tämä koskee Kosovan pohjoisemman osan tunnustamattomuutta. Minusta mietinnän pitäisi olla voimakkaampi. Ja siinä täytyy painottaa, että reformin ja uudistusten täytyy edetä voimakkaammin. Ja kansainvälisen yhteisön ja EUn haasteet lähikuukausina pitävät huolen siitä, että nämä kolme faktaa etenevät rinnakkaisilla raiteilla, erityisesti jos me haluamme lisätä vakautta alueella. Ja jos haluamme lisätä EU-arvojen juurtumista niin Kosovassa kuin Serbiassa. We have uh, still four. Herra vielä neljä kollegaa ovat pyytäneet puheenvuoroa ja haluaisin pyytää, että he puhuvat minuutin kukin. Ja valitettavasti tämä keskustelu ja seuraava Islannista, niin niitä täytyy lykätä. Ne jäivät nyt Egyptin tilanteen uhreiksi. Herra Lansbergis, minuutti. You didn't ask for the floor, Mr. Landsbergis? Ettekö pyytänytkään puheenvuoroa, herra Landsbergis? No sitten herra Preda. Da, mulțumesc. Mă pregăteam și să... Kiitos. Niin, todellakin. Minä aioin pyytää keskustelun lykkäämistä Islannista. Kaksi asiaa Serbia-mietinnöstä. Euroopan unionin etujen mukaista on aloittaa neuvottelut Serbian kanssa mahdollisimman pikaisesti. Toiseksi, minun on todettava, on ristiriita mietinnössä. Me pyydämme Servialta kovin paljon. Ikään kuin se olisi jo liittynyt EU-hun. Minusta meidän täytyy olla täsmällisempiä odotuksissamme, jotka kohdistuvat Serbiaan. Ja meidän pitäisi selkeyttää sitä, mikä on normalisoinnin taso suhteissa Serbian ja Kosovon välillä, mitä komissio ajattelee mikä on oikea normalisoinnin taso, jotta neuvottelut voivat käynnistyä. Äh, Kiitos, herra Pörödä. Sitten Ibri Hasakic. Eftersom vi har... Kiitoksia. Kun aikaa on näin vähän ja koska herra kukaan sanoi melkein kaiken, mitä itse halusin sanoa, niin voin onnitella Jelkoa. On oikein hyvä lähtökohta tämä jatkokeskusteluille Olet saanut tähän melkein kaikki. Možem aj po slovensky, jak je najlepšie pre teba. Ok, I take it on English. It's, it's look Otan nyt englanniksi. Ah, onko? Onko sittenkin? No, aloitan sitten alusta. Koska herra kukaan sanoo melkein kaiken, minkä itse halusin sanoa, niin voin olla samaa mieltä ja onnitella jalkoa, koska olet onnistunut saamaan sinne kaikki tärkeät kohdat käytännössä, jotta tämä on kovin hyvä lähtökohta jatkokeskusteluille. Olen samaa mieltä myös sen kanssa, mitä herra Tanok sai 359 artiklasta ja siitä ehkä teen joitakin tarkistusehdotuksia, jotta sitä voidaan vähän täsmentää ja sitten yleisellä tasolla muitakin tarkistuksia, jotka painottavat sitä, että hallituksen täytyy toteuttaa se, mistä olemme, mitä olemme sitä pyytäneet tekemään tähän asti. Thank you very much, Madam Ivrisagic. And the last... Kiitoksia, Rova Ivrisagic. Ja viimeinen puheenvuoro, herra Peterle. Sredoči, <clears throat> vemo, da je situacija v regiji še vedno komplicirana in v marsičem tudi napeta, zato je tem bolj pomembno. Tilanne on hyvin mutkikas alueella, hyvin jännittynyt ja siksi on hyvin tärkeää, että myönteistä kehitystä voidaan todeta sekä Serbiassa että Kosovossa, vaikka, vaikka vaikka me Serviassa olemme voineet havaita enemmän myönteistä, onnittelen esittelijää siitä, miten kaikki on muotoiltu. Miten sitten tulee Serbiaan? Olen iloinen myös siitä, että me olemme saaneet nähdä edistystä oikeusvaltion osalta ja myöskin hyvissä naapurussuhteissa ja myöskin vuoropuhelussa Pristinan kanssa. Tietysti on myös aiheita, joissa ei ole nähtävissä minkäänlaista edistystä esimerkiksi erilaiset näkemykset, ja joista valitsi erilaisia näkemyksiä. Minulla on ollut tilaisuus saada tutustua uuden Serbian hallituksen Eurooppa-myönteiseen suuntautumiseen. Minä toivon, että se dynaamiset tulee edi- kehittymään edelleen ja että Serbian hallitus ja Serbian poliitikot kuuntelevat avoimesti kommentteja, jotka liittyvät puutteisiin, joita EUn taholta esitetään. Peterle, now the Kiitos herra Peterle. Nyt komissiolla on mahdollisuus, jos herra Pakki laajentamisen pääosastolta haluaisi pitää lyhyen puheenvuoron. Kiitos. Ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Kaikkia vain viestit ovat siinä. Se vahvistaa meidän viestiä. Serbia sai ehdokas-statuksen. Ja tässä hyvät aikeet täytyy muuttaa johdonmukaisiksi toimiksi. Meidän mielestä uusi johto ja, äh, toimii Samarin sanojen mukana. Tässä äh, alkaa vähän enemmän painoa tulla tapahtumiin. Toimintasuunnitelma varmaan tulee pian edistymissuunnitelman jälkeen varmasti myös kansainvälinen suunnitelma akiin lähestymiseksi seuraavalle kaudelle. Tämäkin voisi tulla mietinnössä mainittua, koska nämä askeleet otetaan pian. Ja tämä keskittyy uudistamisreformiprosessiin. Serbia haluaa aloittaa neuvottelut pian. Tämä, liittyy. tämä pätee myös Kosovan suhteisiin sitä täytyy tehdä selkeästi se, että mitä tähän vaiheeseen pääsemiseksi Kosovassa tarvitaan. Ja tämä liittyy viime vuonna määriteltyihin avainprioriteetteihin. Me olemme tehneet eron pitkän aikavälin kattavan lähestymistavan välillä, joka vaaditaan Kosovan suhteiden normalisoinnissa. Suhteellinen normalisointi on vaatii askel askeleelta lähestymistapaa. Ja, ja tämä täytyy ajatella myös Serbian suhteissa. Tässä vaiheessa on tärkeää korkean tason dialogin pitää tuoda tuoreita tuloksia sopimuksen suhteen ja vähän Toivottavasti vähän lisää konkreettisia uutisia. Seuraamme tätä tarkkaan. Me teemme oman kertomuksen, kun tämä pääprioriteetti sen puitteissa on tarpeeksi edetty. Ja se, että teidän mietintänne tulee maalikuussa on erittäin hyvä, hyvin näytetty tässä sekvensissä. Thank you very much, uh, Mr. Pake, and uh, for Kosovo. Kiitos, herra Pake, ja sitten herra Fanenk Kosovosta. Thank you very much. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluan kiittää Rova Lunacekia heidän laaditusta luonnoksesta ja tietysti myös parhaat toipumistervehdyksemme. Haluamme tarttua kahteen asiaan ennen kaikkea, joista ovat jotka tärkeitä. Tietysti me toivomme, että selvitettävyys toteutuvuusselvitykseltä voisimme saada tällaisen luonnoksen valtuutukseksi neuvottelujen käynnistämiselle vakaus- ja äh, assosiaatiosopimuksesta, jos tärkeimmät asiat, joihin äh, tässä toteutettavuus selvityksessä huomiota, on toteutettu Kosovossa. Ja toinen asia on sitten, haluamme hyvää jatkoa näille korkean tason poliittiselle vuoropuhelulle. Seuraava kokous on huomenna. Sillä on avainvaikutus siihen, miten EUn Kosovon väliset suhteet tulevat jatkossa kehittymään. Ja me toivomme, että saadaan hyvä tulos huomenna ja huomenna, ja että se heijastuu neuvoston johtopäätöksissä ensi viikolla. Kiitos. Very much, uh, Mr. Katsin and... Kiitos, herra Katsin ja Ravola Wheeler. Tarvikin lyhyet puheenvuorot vielä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä myönteisistä viesteistä, joita täällä on esitetty. Meidän täytyy lähestyä Serbia ja Kosovaa myönteisessä hengessä. Se on hyvin tärkeää. Haluaisin lyhyesti pohdiskella paria täällä mainittua asiaa. Ensiksi kertaisin teille, että kaikki varjasittelijät saivat paljon kattavamman kertomuksen – ja kautta meitä rationaalisemmin kirjoittamaan ja lisäämään tarkistuksia. Mielittää se, mitä Posselt sanoi Serbian vähemmistökysymykseen. On relevantimpaa, että kollegat, jotka tulevat naapurimaista, jotka tekevät näitä tarkistuksia, jotka tekevät tästä realistisemman. Minä teen vain luonnoksen, tuo ei ole minun tehtävä. Te voitte tehdä tekstistä realistisemman. Ja sitten Rova Kopanen kommentti, että Hän ei ole paikalla enää, hän, hänen maansahan ei ole Kosovoa tunnistanut ja hän halusi mahdollisimman vähän Kosovasta minun mietintöön, mutta tämä on toiveajattelua. Tämä on serbia mietintö ja tällaista, tällaista tapahtuu. Tämä on vaatimassa mahdoton. Mutta mikä Serbia yllätti ja sanon tämän Tannakille. Tämä odotus, että viisi maata tunnustaisi Kosovan itsenäisen. Nämä viisi maata – myöskin vastustavat Kosovan jakamista. Tämä viestin Serbia sai. Serbia ymmärtää tämän kannan ja tämä helpottaa vähän elämää. Herra, herra Tatsin ja Tatsitsin tapaan huomenna Brysselissä. Meillä on jatkuvaa vuoropuhelua heidän kanssaan. Uskon, että kun he aktiivisesti ottavat osaa vuoropuheluun, me etenemme. Me olemme keskenäistä luottamusta. Ja mikä vaan keskustalaidasta hallitusta ja edistyksestä. Meillä on kaksi ongelmaa. Serbian presidentti ei käy kaikissa Odanparin maissa. tämä mietintö motivoi häntä olemaan aktiivisempi Kroatian suuntaan. Ja parlamentin täytyy olla myös osa suollista vuoropuhelua. Kiitos. No. Kiitos sinut, rouva Lochbieler. Kiitos kovasti. Minäkin kuulin, että rouva Lanacekin mietintö sai kovasti tukea. Olen myös laittanut merkille kritiikin ja sitten raportoin teille kattavasti myöhemmin. Colleagues for the understanding. Kiitoksia ymmärtämyksestä, kun aika pula tuli ja ymmärrän myös, että näistä kahdesta hyvin tärkeästä mietinnöstä. Jatkamme työtä kolme ilmoitusta. 9. tammikuuta 2013 kello 12 on Serbian mietinnölle tarkistusjättämisen määräaika ja sama myös integraatioprosessi mietinnöstä Kosovon osalta ja viimeinen ilmoitus on, että seuraava kohta lykätään johonkin toiseen kokoukseen valiokunnassamme, koska nyt ei ole aikaa. Hyvää illan jatkoa ja hyvää ruokailua.